Uh, colleagues, I think, um... Kollegat, voimme varmaankin aloittaa tämän iltapäivän kokouksen. Mehän odotamme, että Espanjan pääsihteeri tulee tänne piakkoin, eli toivoisin, että voisitte istuutua paikoillenne ja siirrymme yhdestä ääripäästä toiseen, eli tuolta pienestä eristetystä mukavasta huoneesta tähän isoon saliin ehkäpä yleisö ja katsojat voisivat siirtyä sieltä salin takaosasta tänne etuosaan. Tänne saataisiin luotua hieman kotoisampi ilmapiiri. Täältä katsottuna hädin tuskin näen teitä siellä takana, eli ihan vapaasti sieltä voitte kyllä siirtyä tänne salin etuosaan. No niin, tänä iltapäivänä meillä on montakin eri kohtaa ja alustavia huomioita ja minun täytyy olla aika tiukka ajankäytön suhteen. Eli tulen ohjaamaan teistä poispäin tällaisista pitkistä puheenvuoroista. Me käynnistämme tässä monta, monen uuden asian käsittelyä, eli toivon teiltäkin kärsivällisyyttä, koska haluan varmistaa sen, että kaikki saadaan tänä iltapäivänä käsiteltyä, eikä tarvitse siirtää asioita seuraavaan kokoukseen. Eli ensimmäinen asia, josta täytyy keskustella, on muodollinen hyväksyminen tässä valiokunnassa aiheesta, josta koordinaattorit keskustelivat tiistaina. Ja siellä sitä pohdisteltiinkin yksityiskohtaisesti. Tämä on muodollinen vaatimus ja tämä on seurausta Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä. Komissio on lähettänyt meille tiedonannon, jossa pyydetään parlamentin valiokunnilta vireillä olevien menettelyjen tarkastelua ja tarkastella äh, niiden tilaa ja oikeusperustaa ja sitten ehdottaa muutoksia, jotka olisivat seurausta Lissabonin sopimuksesta. Me olemme käyneet nyt tämän listan läpi. Tämä lista löytyy teidän kansioistanne. Meidän mielestämme täällä ei ole mitään sellaista, johon sopimus huomattavasti vaikuttaisi, mutta tämä vain teille tiedoksi ja koordinaattorit keskustelevat tästä myöhemmin, mutta huomasimme, että meillä on nyt paljon muodollisempi äh, vaatimus konsultoida alueiden komitea, sosiaali- ja talouskomitea ja olen pyytää koordinaattoreita ja sihteeristöä mietiskelemään sitä, miten tämä vaatimus täytetään ja ehkä jossakin myöhäisemmässä vaiheessa pyydämme sitten, että esittelijät kutsuvat äh, varjoesittelijät näistä komiteoista äh, meidän kokouksiimme, mutta tämä on vielä avoinna tämä kysymys. Eli jos saisin teidän hyväksyntänne tämän äh, kokoomatiedonantotekstin hyväksymiseksi, jotta voimme siirtää sen puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi. Vastustaako kukaan? Ei, joten sitä pidetään hyväksyttynä. Kiitos. Sitten siirrymme käsittelemään vuoden 2008 talousarvion vastuuvapautta. Meidän täytyy nyt hyväksyä tämä, jotta tämä lähetettäisiin talousarvion valvontavaliokuntaan. Herra Van de Kamp on ollut tässä esittelijänä ja varjoesittelijät äh, Grehe Buzoi ja Ryyli ovat paikalla. Eli ehkä herra Van de Kamp haluaisi johdatella meidät tähän aiheeseen ja antaa suosituksensa. First of all, I want... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoja myös henkilökuntaa siitä, että on saatu apua, että on saanut apua, kun olen tehnyt, laatinut ensimmäistä tarkistusta koko minun Euroopan historiani aikana. Kuten tiedätte, puheenjohtaja, meillä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu toinen joulukuuta eri salissa ja tuolla puhuttiin useasta 2008 budjetin eri osa-alueista, erityisesti Solvit-hankkeesta. Ja tuon keskustelun jälkeen pyrimme selvittämään Solvit-budjetin käyttöä ja tarkastuksessahan se on ilmaistu, kuten olette voineet havaita. Mutta tämän lisäksi pyytäisin, että komissio antaisi meille lupauksen – että he lupasivat, että he palaavat tänne ensi vuonna ja kertovat sitten solmit rahojen käytön toteutumisesta. Moni kollega muistutti, että IMKO valiokuntana me olemme vastuussa siitä, että solvit budjetti käytetään oikein. Tässä minun kommenttini tältä osin puheenjohtaja ja ehdottaisin tietysti sitä, että tämä tarkastus hyväksyttäisiin. Me olemme tarkistuksesta täysin samaa mieltä, mutta haluaisin pyytää komissiolta sitä, että kesäkuun loppuun mennessä eh, he toimittavat meille tietoa siitä, miten varoja on käytetty vuosina 2008-2010. Is Mrs. Verhoeven from the... Onko Rova Van Huven komissiosta paikalla? Ei, olen hänen tilallaan. Olkaa hyvä. Niin tämä 20 prosenttia maksetaan kesäkuun loppuun mennessä. Niin, aioin antaa teille puheenvuoron loppuvaiheessa muiden puheenvuorojen jälkeen, mutta koska nyt jo vastasitte tässä herra Grehin kysymykseen. Vai voiko herra Greh toistaa tämän kysymyksen? Kuulin kyllä tämän vastauksen, mutta me pyydämme täysmit, täysimittaista kertomusta tästä 2008-90 varojen jaosta. No annan komission pohtia tätä hetken aikaa. Onko herra Busui paikalla? En lähde toistamaan sitä, mitä sanoin ensimmäisessä keskustelussa olen oikein tyytyväinen, koska minä olen myös esittelijä Solvitin kohdalla. On harmi, että budjetissa ei erillistä tietä hyväksytty. Tämä ei ole meidän valiokunnallemme mikään voitto, mutta tarkistuksen osalta minä voin todella puoltaa Ravandenkampin Euroopan uran ensimmäistä tarkistusta, ja tämä varmasti on myös Solvitin imagon kannalta myönteistä. Sehän on hyvin tehokas verkosto Euroopan kansalaisten kannalta. Uh, Rouva Ryyle ei ilmeisesti olekaan täällä tänä iltapäivänä paikalla. Rouva Gebhard, ehkä te voisitte puhua tästä. Ja, nicht für Frau Rühle. En rouva Ryllen puolesta, en voi sitä tehdä, mutta halusin tukea sitä, mitä kollegani Louis Gregg sanoi. Mikäli asian ymmärsin oikein ja sen, mitä komissio vastasi, joka ei ollut oikeastaan vastaus Louis Grekin kysymyksen, siksi haluan toistaa sen, koska se on sosiaalidemokraateille hyvin tärkeä kysymys. Me keskustelimme siitä, että miten nämä rahat, mihin ne on käytetty, ei riitä että sanotaan, että 97 prosenttia on käytetty. Me haluamme Euroopan komissiolta viimeistään kesäkuuhun mennessä yksityiskohtaisesti saada tietää, että mihin nämä rahat on käytetty, niin että tulevaa talousarviota varten voimme sitten vetää johtopäätöksiä. Right. Um, can I now... Voinko nyt sitten antaa komissiolle puheenvuoron? Toivottavasti komissio on nyt ymmärtänyt, mitä parlamentin tämä valiokunta on pyytänyt ja ehkä voitte sitten toistaa sen edellisen vastauksen. Budjetti on käytetty solvitin edistämistarkoituksiin – ja raporttien painattamiseen ja on myös maksettu korvauksia jäsenvaltioiden edustajille osallistumisesta kokouksiimme, vuosikokouksiimme, solvit workshoppeihin. Uh, I think what we'd like to, I think the suggestion more. Siis me pyysimme teiltä ehkä hieman kattavampaa selitystä kirjallisesti, jossa tämä jako olisi hieman tarkempi, jos tähän kykenisitte. Eli kiitoksia tästä kommentistanne, mutta voisimmeko todellakin pyytää... Mm, niin. Uh, the commission... Vous permettez que je le dise en français, comme ça il a peut-être pas d'erreur. Ehkä voin nyt ilmaista tämän ranskan kielellä näin, ei tule tulkkausongelmia, mutta olen kyllä vakuuttunut, että niitä ei tullutkaan, koska täällä tulkit ovat erinomaisia. Me siis haluamme seuraavaa. Viimeistään kesäkuussa komission pitäisi antaa meille tarkkaa tietoa siitä, millä tavoin nämä rahat on käytetty. Ja oikein mielellämme otamme tämän vastaan kirjassa muodossa. Tämä on kaikkein yksinkertaisin ja paras tapa toimia, mutta me haluaisimme siis nyt yksinkertaisesti teidän hyväksyntänne sille, että tämä voidaan tehdä viimeistään kesäkuussa. Komissio voi toimittaa teille taulukon, josta löytyy yksityiskohtia kaikista näistä kuluista, joita tästä talousarviosta on tehty. Okay, are we... Ilman mikrofonia. Figures, yes, that's what I understood. The breakdown with figures, I think they got it now. Niin siis tämä jako, numerotietoinen, se nyt ilmeisesti meni perille tämä viesti. Minun ehdotukseni on se, että jäset, lähetän komission jäsenelle muistion siitä, mitä tämä valiokunta toivoo ja toivon mukaan saamme tähän positiivisen vastauksen ja sitten konsultoin vielä koordinaattoreja tavasta edetä eteenpäin. No niin, eli meidän täytyy nyt sitten äänestää, jotta me hyväksymme tämän lausunnon vastuuvapaudesta. Eli ovatko kaikki nyt valmiita äänestämään, jotta ei jouduta, jouduta kahteen kertaan äänestämään. Eli tarkistus numero yksi, kappaleeseen neljä puolesta vastaan yksimielisesti hyväksytty. Ja sitten äänestetään koko lausunnosta kokonaisuutena puolesta vastaan hyväksytty. Eli tämä siirtyy nyt talousarvion valvontavaliokuntaan. Ja kiitokset herra Van de Kampille tästä hyvin jouhevasta ensimmäisen lausunnon läpiviemisestä tässä valiokunnassa hoiditte tämän homman niin menestyksekkäästi, että varmaankin EPPn koordinaattori haluaa teille antaa vielä kunnianhimoisempia tehtäviä tulevaisuudessa. No, hyvä. Eli siinä oli tämän päivän ainoa äänestys ja nyt olen todella iloinen, kun voin toivottaa tervetulleeksi Espanjan äh, sosiaali- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan pääsihteerin Francisco Mosa Zapateron. Äh, lämpimästi tervetuloa tähän valiokuntaamme. Pyydän häntä puhumaan meille Espanjan kunnianhimoista puheenjohtajamaana liittyen niihin asioihin, jotka hänen valvontaansa kuuluvat ja niistä asioista, joita me työstämme, siis kuluttajan oikeudet, tekstiilinimikkeet ja niin edelleen, mutta meitä kiinnostaisi kuulla myöskin muista aloitteista jotka teitä kiinnostavat. Ja tiedän, että koordinaattorien ministerinne kanssa järjestämä kokous, ministerillä oli myös mielenkiintoisia ajatuksia sosiaalista syrjäytymisestä ja kuluttaja-asioista varmaan tähän haluatte myöskin kommentoida ja valiokuntaa nämä kiinnostuvat ja kollegoja. Täältä salista varmaan löytyy kollegoja, jotka haluavat osallistua näiden aloitteiden eteenpäin viemiseen. Eli tämä alustussanoiksi. Pyytäisin teitä nyt pitämään puheenvuoronne ja sitten tiedän, että kollegat haluavat esittää teille kysymyksiäkin. Eli herra Zapatero, puheenvuoro on nyt teidän. Muchas gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät edustajat, aivan ensiksi haluaisin kertoa teille, että Espanja aloittaa oikein innostuneesti tämän puheenjohtajakautensa. Tämä on nyt hyvä tilaisuus tehdä yhteistyötä kaikkien Euroopan unionin eri toimijoiden välillä. Kaikki olemme yhdessä tässä Eurooppa-hankkeessa ja näin Eurooppa edistyy yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Olemme tietoisia siitä, että tämä hetki on Euroopan unionille erityisen tärkeä siksi, että Lissabonin sopimus astuu voimaan. Tämä sopimus tekee unionin toiminnasta demokraattisempaa ja näin saamme myös uusia välineitä, joiden avulla voimme tämän uuden vaiheen suunnitella ja sitten tämä parlamenttikin saa uusia toimivaltuuksia ja se pystyy auttamaan meitä entistä enemmän Euroopan rakentamisessa. Mutta edistystä ei voi tapahtua, jos emme saa aikaiseksi tasapainoa 27 jäsenvaltion kansalaisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden välillä. Meidän on pystyttävä yhdistämään sisämarkkinat, joilla tavaroiden ja palveluiden on voitava liikkua vapaasti ja toisaalta se vapaus, joka kuuluu kuluttajille, asuivatpa he missä hyvänsä ja hankkivatpa he tuotteet mistä tahansa. Ainoastaan silloin, jos kansalaiset kokevat, että heitä suojellaan, että heidän oikeuksiensa suojataan, niin nämä oikeudet toteutuvat sisämarkkinoilla. Tässä on useita asioita, jotka huolestuttavat Espanjaa puheenjohtajavaltiona. Yksi on harmonisoinnin taso, joka liittyy kuluttajan oikeuksiin. On selvää, että Euroopassa on oma yhteiskuntamalli ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, minä olen vastuussa sekä sosiaalipolitiikasta että kulutuksesta. Ja Eurooppa on tässä hyvä esimerkki. Meidän on edistettävä kansalaisten oikeuksien ajamista ja demokratisointia. Näin pitää kuluttajien oikeudetkin eh, havaita ja myöntää. Ja kuten taloussosiaalikomitea ja Euroopan kuluttajajärjestö, jotkut muutkin ovat sanoneet, on olemassa tiettyjä vaikeuksia oikeuksien toteutumisessa joissain maissa, sillä niin kuin neuvoston viimeisessä kokouksessakin todettiin, ilmaistiin, että ei oltu varmoja siitä, minkälainen tilanne on voimassa direktiivin voimaanastumisen jälkeen. Puheenjohtaja valtion mielestä on pyrittävää yhtenäismarkkinoihin, jossa ei ole mitään esteitä kaupalle eikä kuluttajille, mutta erityisesti pitää huomioida kuluttajien puolustaminen. Tämän uuden direktiivin pitäisi sen takia taata korkea kuluttajan suoja, niin kuin sanotaan perustamissopimuksessa pitää huomioida myös läheisyysperiaate. Ja tässä mielessä vaikuttaisi järkevältä miettiä tiettyä liikkumavaraa tiettyjen valtioiden osalta Tämä asia kiinnostaa Espanjan puheenjohtajavaltiona. Espanja haluaa saada aikaiseksi yhteisymmärryksen, tämän on selvää. Espanjalla on oma kantansa, mutta puheenjohtajavaltiona meidän tehtävämme on esittää sellaisia tehtäviä sopimuksia, jotka komission kanssa yhdessä voidaan saada aikaiseksi. Ja siksi aiomme edistää vuoropuhelua, niin että kaikki asianosaiset ovat tässä mukana. Haluamme kuulla kaikkia sidosryhmiä, sillä tämähän on meidän asiamme. Meidän kuultaan parlamenttia ja yritysten ja kuluttajien edustajia. Heidät on otettava tähän mukaan, sillä ainoastaan tällä tavoin voimme saada aikaiseksi sellaista vuoropuhelua, joka vie meidät direktiivin sopimusmahdollisuuteen. Ja sama samalla tavalla meidän on myös mietittävä sekä harmonisointitapoja. Tämä ei ole mitenkään lukkoon löyty kanta, mutta vaikuttaa neuvoston viimeisen kokouksen pohjalta siltä, että ehkä tämä sekaharmonisointi olisi yksi mahdollinen ratkaisu, eli voidaan ajatella maksimiharmonisointia niiltä osin, miltä tästä päästään sopimukseen ja sitten voi olla muunlaista yhdenmukaistamista muiden aiheiden osalta. Tämä olisi yksi mahdollisuus, eli että olisi erilaisia harmonisoinnin tasoja, tällaista sekaharmonisointia. Tämä on suunta, johon monet valtiot haluavat mennä. Sieltä vaikuttaa nyt viime neuvoston jälkeen, mutta pitää kuitenkin huomioida samanaikaisesti yhtenäis markkinat. Eli nyt on tehtävä kovasti töitä näiden kuuden, kuuden kuukauden aikana, jotta voidaan päästä sopimuksiin tämän direktiivin osalta. Meitä kiinnostaa kovasti se, että puheenjohtajaa kautta ei pidetä kuuden kuukauden pituisena, vaan että se on 18 kuukauden pituinen. Eli tarvitaan kovasti koordinaatiota sen takia Belgia ja Unkarin kanssa puheenjohtajavaltioina ainoastaan yhteistyötä tekemällä. Ja jos ajatellaan puolentoista vuoden aikana tehtyä työtä. Ainoastaan tällöin pystymme saamaan aikaiseksi hyviä tuloksia. Mitä tulee sitten tekstiililainsäädäntöön, sen uudistamiseen on panettua Espanjan kaudella, kuten tiedätte. Tämä tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa nykylainsäädäntöpuitteita, jotta voidaan ottaa mukaan uusia kuituja, jotta voidaan edistää innovaatiota. Tekstiili- ja vaatetusalalla ei, ottaa kuluttajat voivat saada näitä uudenlaisia tuotteita. Neuvostossa on marraskuussa jo lähes päästy sopimukseen. Joitain avoimia asioita vielä on, mutta aika lailla yhteinen se kanta siellä on. Komission kanssa on myös oltu yksimielisiä tässä on vielä joitain tarkistuksia, eh, joitain varaumia olemassa, mutta meillä on maaliskuussa 16. ja 19. tarkoitus sopia jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin asia hoitaa mahdollisimman pitkälle tällä kaudella. Ja sitten kolmas asiakokonaisuus, muihinkin asioihin voidaan mennä myöhemmin, mutta kolmas peruskokonaisuus minun alallani on tuoteturvallisuus, yleinen tuoteturvallisuus. Kuten tiedätte, Euroopan komissio juuri käy läpi uudelleen 2001-2005 direktiiviä, vaikka sitä pidä täällä kannalla saada loppuun, mutta se on kuitenkin tärkeää, koska se vaikuttaa suoraan kansalaisiin ja koska yleinen mielipide on kovasti tietoinen kaikesta, mikä liittyy tuoteturvallisuuteen. Tämän takia tarvitaan nopean toiminnan mekanismeja, esimerkiksi RAPEX-järjestö, joka on nopean hälytyksen järjestelmä liittyen eh, puutteellisiin tuotteisiin ja sen takia haluamme kaudellamme edistää esimerkiksi koordinaation parantamista tuliviranomaisten kanssa, tuotteiden jäljitettävyyden parantamista ja myös eh, sääntöjen yhdenmukaistamista tuotteiden alalla. Ja Tähän liittyen pidetään tuoteturvallisuuskonferenssi Majorkalla 10. ja 11. kesäkuuta. Sinne teidät kutsutaan. Olisi hienoa, jos paikalla voisi olla parlamenttikin niin, että työn alusta alkaen voidaan kuulla kaikkia niitä, jotka, joiden mielipide päätöksessä sitten painaa siellä kokouksessa, mietitään uusia riskin arviointimenetelmiä kaikkien hallinnon tahojen osalta. Haluamme ottaa mukaan myös tuottajat ja jakelutaso, jotta voidaan käsitellä rapeksia ja mahdollisia siihen esitettyjä muutoksia. Tässä meidän peruspainopistealueellamme tällä puheenjohtajakaudella toivomme saavamme teiltä tukea sillä Euroopan parlamentti on nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen yhä selvemmin kansalaisten ääni. Sen pitää tulla selvästi kuuluviin, kun laaditaan kuluttajapolitiikkaa. Espanjan puheenjohtaja, mielestä puheenjohtajan valtiona kansalaiset ja kuluttajat, kuluttajajärjestöt, niiden mielipide on hyvin tärkeää kun pyrimme löytämään ratkaisuja ongelmiin ja kun halutaan saada aikaiseksi tehokkaata poliitikkoja ja siksi niillä tulee olemaan tärkeää sijaa meidän työskentelyssämme. Eikä muuta. Kiitos oikein paljon. Olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisimmin kysymyksiin. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Uh, suur kiitokset. Uh, yes, well, thank you very much indeed. Niin siis suur kiitokset pääsihteerille puheessa oli moniakin mielenkiintoisia kohtia, aivan erityisesti ilmoituksenne tuoteturvallisuudesta. Niin, ajoin ensin kutsua koordinaattorit esittämään teille kysymyksiä. Schwab, Gebhard, Buzoi, Rule ei ole paikalla. Ja sitten avaamme listan muille. Rochefort on jo ilmoittanut haluavansa puheenvuoron. Haluaako joku muu? No niin, aloitamme ensin herra Schwabista. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääsihteeri haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja Euroopan EPPn puolesta haluan kiittää teitä mm, valmiudestanne esitellä ohjelmanne täällä meille. Lissabonin sopimuksessa viitataan siihen, että ministerineuvoston todellakin eurooppalaiset asiat pitää käsitellä, ei pelkästään 27 erilaista eri jäsenvaltion asiaa. Siksi luotamme teihin siinä mielessä, että viette Eurooppaa tässä asiassa eteenpäin. Te viittasitte joihinkin asioihin, haluaisin palata kahteen kohtaan. Ensinnäkin, mitä tulee Euroopan komission ehdotukseen sen suhteen, että ähm, tuettaisiin eurooppalaisia kuluttajien oikeuksia, että saataisiin aikaan puitepäätös siitä. Mitä mieltä olette kohdennetusta, ehkä vähemmän kunnianhimoisesta yhdenmukaistamisesta? Tuetteko sitä ja haluaisin kysyä, että mitä teette neuvostossa, jotta loppujen lopuksi tämä direktiivi olisi kansalaisten mielestä houkuttelevampi, mukavampi ja samalla asettaisitte puitteet sille, että kaikkia näitä 27 eri jäsenvaltiossa olevaa lainsäädäntöä, että niitä ei pantaisi päällekkäin, vaan että me voisimme yhdenmukaistaa sellaisissa kohdin, mikä on eduksi kuluttajille ja kansalaisille – vaikka sisämarkkinat ehkä eivät vielä ole täysin kypsät sille, niin että mahdollisesti kun aika on kypsä keskipitkällä tähtäyksellä voitaisiin keskustella asiasta uudelleen. Ja toinen kohta, eh, mistä en ole esittelijä, on yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi. Kaksi vuotta sitten meillä oli niin kutsuttu laatupaketti ja siinä sovittiin koko joukosta toimenpiteitä – ja mikäli minä tiedän, niin sitä ei ole vielä täydellisesti täytäntöön pantu, mutta on selvää, että on tällainen leikkauskohta, missä täytyy vielä ongelmat ratkaista, koska Rapeksistahan te puhuitte ja pitää saada informaatiojärjestelmät paremmin, nopeammin ja tehokkaammin toimimaan ja että jäsenvaltiot eh, keskittyvät siihen, että ne antavat informaatiota näihin järjestelmiin ja myöskin käyttävät hyväksi sitä informaatiota, mitä niissä on, niin että tätä järjestelmää, tämä järjestelmä ei valu hukkaan. Tässä haluaisin tietää, mitä Espanjan puheenjohtajakaudella tehdään. Äh, Kiitoksia. pääsihteeri tästä erittäin hyvästä esityksestä, minkä teitte. Minäkin olen iloinen siitä, että te tulitte näin aikaisin Euroopan parlamenttiin ja täten osoitatte, että kuinka tärkeää tämä yhteistyö parlamentin kanssa on. Uskoakseni tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun meillä on Lissabonin sopimus voimassa ja tekin korostitte sitä Lissabonin sopimus tietenkin myöskin merkitsee kuluttajan suojaa korkealla tasolla ja siihen liittyy yhteiskunnalliset oikeudet, niin kuin sanoitte. Kuluttajan suoja, suojasta on tullut horisontaalinen osa, se on artiklassa kolme mainittu, eli se on korkeammalla tasolla kuin mitä tähän mennessä Euroopan unionin perustamissopimuksissa on ollut. Ja Samalla tietenkin täytyy ryhtyä keskustelemaan kuluttajasuojadirektiivistä. Mm, ja sitten pitää miettiä sitä, että minkä tason yhdenmukaistamista meillä voi olla ja millä tasolla voidaan yhdenmukaistaa. Nämä ovat aivan yksinkertaisia ja keski, keski, keski, <laughs> erittäin tärkeitä kysymyksiä, joihin meidän täytyy keskittyä. Jos me huomaamme, että Lissabonin sopimuksessa on korkeampi kuluttajan suojan taso, niin emme voi lähteä sellaiselle tielle, että tuloksena olisi vähemmän oikeuksia kansalaisille kuin mitä tänä päivänä on. Siksi meillä meidän täytyy todellakin hyvin tarkkaan kuluttajan suojadirektiivi tutkia, tai se ehdotus, mikä Euroopan komissio on esittänyt, että me täällä parlamentissa olemme yksimielisiä ja kyseessä on rouva Patrin mietintö ja siinä totesimme, että haluamme sekaharmonisointia. Siellä, missä on mahdollista ja missä se onnistuu hyvin, niin siellä on mahdollisuus noudattaa harmonointia laajasti, mutta sitten on erilaisia aloja jäsenvaltioissa, joissa on hyvin erilaiset määräykset. Ja jos täys, täyteen yhdenmukaisuuteen pyritään, niin silloin saattaa käydä niin, että joissakin jäsenvaltioissa tasoa lasketaan – ja silloin se merkitsisi sitä, että kansalaiset haluavat vielä vähemmän Eurooppaa, kun he jo tänä päivänä ovat hyvin skeptisesti suhtautuvia. Eli tämä on kysymys, jota pitää hyvin tarkkaan miettiä. Ja minä odotan paljon näiltä keskusteluilta ja vuoropuhelulta, jonka, jota tulemme käymään. Ja sitten toinen asia, jonka, jonka mainitsitte, olivat tekstiilit. Yleinen tuoteturvallisuus, niin kuin herra Swapkin sanoi, niin voin voi sanoa, että olen hänen kanssaan samalla linjalla. Ja tekstiilit, näiden kohdalla me haluamme direktiivin uusien tuotteiden hyväksymiseksi, mutta myöskin tässä kohdin kuluttajan suojelulla ja, kuluttaj- ja tuoteturvallisuudella pitää olla hyvin korkea taso. Minusta minun täytyy sanoa, että on hyvin omituista se, että miten me estämme yrityksiä tuomasta tuotteita markkinoille, emme me sitä tee vaan silloin kun yritykset haluavat tuoda markkinoita, markkinoille tuotteita, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että ne ovat turvallisia. Ja silloin kaikille näille uusille materiaaleille pitää antaa hyvin korkeat tai esittää korkeat vaatimukset. Ja minun ryhmässäni on erittäin korkeana prioriteettina se, että kansalaisten turvallisuus taataan. Ja me olemme velvollisia siihen ja silloin yritykset ovat velvollisia myöskin huolehtimaan turvallisuudesta, kun tuovat uusia tuotteita markkinoille ja meidän täytyy hyvin arvokkaalla tavalla tämä asia hoitaa. Ja sitten viimeinen kohta, pyydän anteeksi, että puhun vähän pitkään, no, mutta palveludirektiivin täytäntöönpano on tietenkin minulle hyvin tärkeä asia. Mm, me olemme valiokunnassamme tehneet päätöksen koordinaattoreiden parissa – että kansallisten parlamenttien kanssa vielä kertaalleen keskustellaan asiasta tarkemmin ja tulemme tutkimaan, että miten täytäntöönpano ja Euroopan parlamentin ähm, pyynnöt, että pitää ottaa sosiaaliset oikeudet myöskin huomioon, niin tulemme tutkimaan niitä ja tulemme seuraamaan tilannetta lähikuukausien aikana. Ja toivon, että neuvoston puheenjohtaja myöskin aktiivisesti seuraa tilannetta. Uh, uh, Kiitos. Pääsihteeri kattoi tässä moniakin eri osa-alueita. Herra Busoi. Uh, vă mulțumesc, domnule secretar. Puhun Romania. Avem mari așteptări de la președinția spaniolă. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte valiokuntamme kokoukseen. Meillä on aika korkeat odotukset eh, Espanjaan puheenjohtajamaana. Eurooppalaisella arkkitehtuurilla on nyt uusi perusta, toisin sanoen Lissabonin sopimus. Ja tiedän, että te puhuitte kuluttajan suojasta ja olen seurannut hyvin tarkkaan sitä, mitä sanoitte. Tämä asia on myös meille hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy keskustella tästä aiheesta vuoden 2010 alkupuoliskolla. En nyt aio mennä yksityiskohtiin. Annan mieluummin äh, varjoesittelijän liberaaliryhmästä herra Rosfortin puhua, mutta haluan kuitenkin itsekin sanoa muutaman sanan. Tulen itse uudesta jäsenvaltiosta ja tiedän, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia, mitä tulee lainsäädäntöön tällä alalla. Tämä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia ei ainoastaan eurooppalaisille kansalaisille, joiden liikkuvuutta me pyrimme Euroopassa lisäämään – kansalaisilla on erilaisia asioita huolehdittavanaan eri jäsenvaltioissa, mutta myöskin liike-elämään nämä päätökset vaikuttavat. Esimerkiksi PK-yrityksillä ei ole riittäviä voimavaroja mukautua näihin erilaisiin kokemuksiin ja juridisiin taustoihin, jota, mitä tulee tähän kuluttajan suojaan eri jäsenvaltioissa. Tiedän, että tulee olemaan vaikeaa säätää lakeja korkeimpien mahdollisten normien mukaan yksityiskohtaisesti – me olemme sitä mieltä, että tällainen sekaharmonisointi on hyvä ratkaisu, mutta haluaisin, että kertoisitte meille, tukeeko Espanja puheenjohtajamaana ainakin periaatteen tasolla ajatusta siitä, että tällaista sekaharmonisointia ryhdyttäisiin harjoittamaan. Tukeeko Espanja komission ehdotusta ja onko jo tarkistuksia olemassa ja jos on, niin mitä ne ovat? Kiitos. Kiitos herra Busoi. Ja sitten jäsenet. Herra Pupak, Merkis ja herra Rosfor. Ja puhujalista on avoinna, jos joku muukin haluaa listalle. Herra Pupa. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääsihteeriä tästä tiedonannosta olen lukenut tämän Espanjan puheenjohtajakauden ohjelman ja haluaisin onnitella teitä, koska siinä painotetaan asiaa, jotka ovat tärkeitä, työllisyys, talous ja kehitys yhteiskunnallinen agenda tämän talouskriisin takia on tuonut kuluttajansuojan erittäin tärkeälle sijalle ja haluaisin tästä hieman puhua. Kriisi hyvin suuri osa kuluttajista elää köyhyysrajan alapuolella he elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa ja he joutuvat sitten turvautumaan lainaamiseen ja velkaantuvat ja joutuvat käyttämään luottokorttejaan. Haluaisin tietää, onko Espanjalla puheenjohtajamaana jotakin ratkaisuja velkaantuneiden kansalaisten suhteen, koska he joutuvat sitten pankkien panttivangeiksi tämän velkaantumisensa takia. Ensinnäkin meidän tulisi keskittyä kuluttajien suojaamiseen pankkien vilpilliseltä toiminnalta ja sellaiselta toiminnalta, joka pahentaa tilannetta entisestään. Ja toiseksi meidän täytyisi pyrkiä takaamaan oikea, oikeudenmukaisempi luottojärjestelmä, joka tarjoaisi eurooppalaisille lainanottajille tasavertaiset mahdollisuudet ja samanlaiset oikeudet. Uh, kiitos sitten herra Rochefort ja sen jälkeen Rapti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri, kiitos siitä, että tulitte tänne näin pikaisesti paikalle ja pidin oikein paljon selvistä sanoistanne. On hienoa, kun asiat voidaan ilmaista noin yksinkertaisen selvästi. Tämä kuluttajadirektiivi joka on kovin tunnettu. Vaikka olen täällä ollut jo vasta vähän aikaa, niin tuntuu siltä, että tämä on sellainen aihe, jonka ympärillä on paljon pyöritty. Mutta te puhuitte siis hyvin selvästi subsidiariteetista ja harmonisoinnista, mutta aikaisemmassa vaiheessa oma elämäni ja kun Ranska oli puheenjohtajavaltiona ja tein työtä kauppaan liittyen, niin muistin, että Espanjassa oli oikein mielenkiintoinen tapa säädellä kauppaa. Tämä koskee koko teidän maatanne ja se antoi autonomiselle alueille vapauksia, jotka eivät olleet mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että teillä oli yleinen globaali dynamismi myös vallalla. Eli pitääkö puhua sekä harmonisoinnista vai maksimiharmonisoinnista osa-alueittain. No se on melkein sama asia. Ihan hyvä puhua sekä harmonisoinnista, koska kun puhutaan maksimiharmonisoinnista, niin kuluttaja tämä johtaa harhaan, koska he ajattelevat, että he saavat näin maksimisuojaa, mutta sitten heille kerrotaan, että tämä tarkoittaa ainoastaan maiden välisen har- suojan tason harmonisointia. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että harmonisointi olisi aina korkeimmalla mahdollisella tasolla. Eli jos tämä kielellinen väärinkäsitys voitaisiin jotta se voitaisiin välttää, tehtäisiin selväksi, että tämä ei ole mitenkään ristiriidasta, vaan kyseessä on se, että harmonisoidaan mahdollisimman pitkälle määritelmiä tai muita asioita, niin kuin Rova Gebhardt sanoi, tai sitten vähimmäistasolla. Joka tapauksessa pyritään kuluttajaa aina mahdollisimman hyvin suojaamaan. Ja sitten kysymys, jonka haluaisin teille esittää, tämäkin liittyy siihen, mitä minä tein ennen kuin tulen tänne parlamenttiin – Eli parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa meillä olisi tässä nyt puitteet kuluttajien suojaamista varten, mutta samalla voitaisiin olla hyvin joustavia niin, että huomioitaisiin se, että kussakin maassa on saavutetut oikeudet, jotka pitää pitää yllä. Tämä pitäisi muistaa. Tämä on aika vaikea direktiivissä tehdä. Pitää myös muistaa uudet kulutustavat meidän pitää pystyä myös miettimään tulevaisuutta 50 vuoden kuluttua. Kuluttajat käyttävät yhä enemmän internetiä kulutukseen ja ostoihin. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon direktiivissä. Ja sitten tänä aamuna luin erästä lehdestä ajatuksen, joka liittyy kulutukseen vuonna 2009 suurimmassa osassa meidän maitamme kuluttajat ovat jo alkaneet käyttää ihan samoja tuotteita, jos ajatellaan vaikkapa terapia televisioita tai mm, parempia laitteita elokuvien katsomiseen. Eli jos ajatellaan toisaalta myös elintarviketottumuksia, vaatetustottumuksia, meillä on myös erityispiirteitä. Ne liittyvät sekä ostoihin että kulutukseen. Eli on hienoa kuulla nämä teidän sananne. Mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Miten tämä teidän huolenne ja tarkoituksenne sarakaiseksi teksti, joka ei ole lukkoon lyöty, vaan joka voisi olla joustava ja sopeutua uusiin muutoksiin. Esimerkiksi miten sellainen saataisiin aikaiseksi. Täällä kollega viittasi talouskriisiin, mutta on kaikkea muutakin nämä uudet kulutusmuodot. Miten voitaisiin tehdä jotain sellaista, joka huomioisi nyt tämän jatkuvan muutoksen. Kiitos. Uh, uh, Kiitos ja sitten Roa Rapti. Ja minulla on vielä mahdollisuus ottaa tänne muitakin puhujia, mutta Roa Rapti ensin. Kiitos herra puheenjohtaja se, mitä aion jo sanoa, niin suurin osa siitä tuli sanotuksi jo Evelyn Gebhardin suulla ja Rosfordin ja Pupaakkisin suulla. Mutta haluaisin painottaa seuraavaa. Espanjan hallitus ja Espanja puheenjohtajavaltiona on yksi, valitettavasti yksi niistä harvoista sosiaalidemokraattisista hallituksista, joita Euroopassa tällä hetkellä on. Ja minä, joka itse olen lähtöisin sosiaalidemokraattisesta puolueesta, saa minut toivomaan hieman enempää. Ja toivoisin enempää siinä mielessä, että toivon mukaan Espanja voisi laatia sellaisen asiakirjan, joka hyödyttää kuluttajia ja ehkä hieman enemmässä määrin kuin mitä meillä nyt on tällä hetkellä mielessämme. Kun tulette tänne, olette sitten ministereitä tai pääsihteereitä, puheenjohtajamaasta, niin kuulemme kaikenlaisia hienoja ajatuksia, kuulemme numerotietoja ja vakuutuksia, mutta äh, useimmiten tulokset eivät tyydytä meitä. Ja pyytäisin todellakin, koska todellakin odotukset ovat korkealla nyt kun meillä on sosiaalidemokraattinen Espanja puheenjohtajamaana, niin en halua minkäänlaisia, en halua montaa päämäärää, vaan haluan vain yhden tavoitteen yhden tavoitteen, joka teillä on mielessänne, niin sellainen tavoite, jossa haluatte onnistua puheenjohtajakautenne loppuun mennessä. Yksi ainoa tavoite, se tyydyttäisi jo minua. Ja tietenkin pitäkää sitten nämä kuluttajat koko ajan mielessänne. Kiitos. No toivon mukaan me voimme tuottaa teille tämän tyydytyksen tunteen tänä iltapäivänä. Nyt kun kerran aikaa on, niin ehkä itsekin tässä hieman kommentoin ja tätä konservatiivipuoletaustaani vastoin. Ensinnäkin minua kiinnostaisi tietää hieman näistä kansainvälisistä puheenjohtajamaan ulottuvuuksista, joka liittyy puheenjohtajamaan työhön ja teidän omaan työhönne. Tämä ajatus tuli minulle mieleeni, kun puhuitte siitä, että täytyy valmistautua nyt tähän komission ehdotukseen tuotteiden turvallisuuteen liittyen. Ja minun mielestäni on hyvä, että te valmistelette jo tätä kesäkuun konferenssia ja toivon mukaan tämänkin valiokunnan jäsenistä monet tuohon konferenssiin pääsevät, koska tämä on sellainen aihe, jota me haluamme työstää. Eli mekin haluamme ryhtyä jo tätä tietoa keräämään. Mutta mitä tulee tuoteturvallisuuteen, niin tähän liittyy kansainvälinen ulottuvuus ulottuvuus, kun puhutaan tuotteiden turvallisuudesta ja erityisesti tuontituotteiden turvallisuudesta. Tämä valiokuntahan oli yhteydessä Kiinaan vuonna 2008 loppipuolella. Kävimme jopa siellä vierailullakin Amerikan tuoteturvallisuuskomitean puheenjohtaja on pyytänyt videokonferenssia ensi viikoksi. Valitettavasti emme voi kutsua koko valiokuntaa, koska me järjestämme tämän videokonferenssin pienessä huoneessa, mutta haluaisin tietää, mikä teidän eh, kansainvälinen sitoumuksenne on ja eh, nimenomaan suhteessa tähän konferenssiin. Ehkä teillä on jo mielessä kutsua joku Yhdysvaltojen tuoteturvallisuuskomiteasta tai Kiinasta puhumaan, koska tämä todellakin on tällainen globaali kansainvälinen asia ja me haluaisimme tähän myöskin tarttua. Ja sitten toiseksi, toinen asia, jonka halusin ottaa esille, liittyy liittyy tämän valiokunnan aikaisempaan työhön, koska me haluamme yleensä seurata äh, niiden asioiden kulkua, joissa itse olemme olleet mukana ja haluamme ymmärtää, miten asiat käytännössä ja tuolla kentällä toimivat. Ja ministerineuvoston äh, esityslistalta olemme nähneet, että te aiotte käsitellä myöskin direktiivien täytäntöönpanoa. Ja asia, joka tulee teidän vastuullenne neuvostossa, on kulutusluottodirektiivi direktiivi. Ja tämä on sellainen asia, jota me olemme työstäneet pitkään ja semantiikan nimissä, ja herra Rosforhan tässä jo hyvin emotionaalisesti vetosikin teihin, eli tullaan käymään keskusteluja siitä, tulisiko tässä turvautua tällaiseen sekaharmonisointiin, kohdennettuun harmonisointiin tai nollaharmonisointiin tai harmonisointiin tietyillä osa-alueilla. Mutta tämä kulutusluottodirektiivi oli hyvä esimerkki kohdennetusta harmonisoinnista, jossa me valiokuntana komission päätöstä vastoin ja tästä ehkä kuulette heijastuksia myöskin kuluttajaoikeusdirektiivin käsittelyn yhteydessä, mutta kuluttaja, kulutusluottodirektiivissä oli sellaisia ulottuvuuksia, äh, joissa harmonisointi oli paikallaan ja tämä liittyy aivan erityisesti niihin aiheisiin, joita kollegat ovat tänään täällä ottaneet esille. Toisin sanoen äh, täytyisi varmistaa, että ihmiset pystyvät maksamaan takaisin, siis tämä velkaantuneisuus. Myöskin äh, sisämarkkina-asioiden pääosasto komissiossa on tarkastellut tätä äh, rahoitusmarkkinoiden pääosaston kanssa. Minä olen itse, kun olen puhunut eri konferensseissa ja kuulemisissa, olen sanonut, että osa näistä olemassa olevista malleista, joita voitaisiin sitten laajentaa äh, esimerkiksi äh, omistuksiin. En tiedä, kuuluuko tämä teidän osa-alueellenne, mutta siis tämä olisi minun puheenvuoroni. Rouva Gebhardt haluaa vielä toisen puheenvuoron ja siihen minulla on varaa. Voimme siis antaa toisen kysymyskierroksen ja sen jälkeen sitten pääsihteeri saa mahdollisuuden vastata. Rouva Gebhardt. Ähm, äh, Mikäli saan koska te mainitsitte kulutusluottodirektiivin, niin minun mieleeni tuli yksi tärkeä kohta. Kulutusluottodirektiivi koskee ähm, tiettyä summaa ja siitä ylöspäin, en muista sitä alarajaa. Ja kollegamme Mitro Repo kiinnitti huomiomme yhteen ongelmaan, eli siihen, että useammin ja useammin pieniä luottoja ei internetin kautta varata, vaan tekstiviestitse. Ja nämä luotot ovat alhaisia, mutta niitä ottavat nuoret ihmiset, jotka eivät mieti lainkaan sitä, että he saattaisivat ylivelkaantua. Ja tämä on hyvin suuri ongelma. Ja eh, näen, että komissaari ehdokkaamme sisämarkkinoille herra Barnier on läsnä. Ehkä hän voi tähän asiaan puuttua. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja meidän täytyy sitä käsitellä ja meidän täytyy antaa myöskin vastaus siihen. Meidän täytyy todella antaa vastaus. Me emme voi sallia sitä, että nuoret ihmiset hyvin varhain velkaantuvat ja sitten heidät, he ovat koko elämänsä ajan merkittyjä ihmisiä asian vuoksi, jonka he joskus nuoruudessaan ovat tehneet. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi jotakin tehdä asian puolesta. En tiedä missä muodossa, mutta aihetta pitäisi ainakin käsitellä. Tämä on sellainen asia, joka Ruotsin hallitus halusi ottaa esille. 200 euroa on se, jossa tämä direktiivi ryhtyy pätemään. No niin, onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin sitten annan puheenvuoron pääsihteerille. Ja ehkä voisitte vastata joihinkin esitetyistä kysymyksistä ja sitten voitte myöskin antaa meille muita loppukommenttejanne. Muchas gracias. Kiitos. Pyrin mahdollisimman lyhyesti ja konkreettisesti ottamaan kantaa. Täällä on tullut esille jotain kysymyksiä, jotka ovat aika lailla yhteisiä eri puhille, vaikka vastaan tiettyyn aspekteihin, niin ehkä joihinkin vastaan vähän horisontaalisemmin. Ja sitten siis herra Schwab, te puhuitte direktiivistä ja kuluttajan oikeuksista ja kysytte, mitä aiomme tehdä. Eli ettemme ottaisi huomioon ainoastaan kansallisia panoksia, vaan miettisimme sitä, miten tässä yhdessä voidaan edetä. Meillä pitää olla nyt kaksinkertainen tavoite. Ensinnäkin sisämarkkinoiden osalta on pyrittävä yhdenmukaistamaan kuluttajien oikeuksia sisämarkkinoilla, mutta sitten on toinenkin asia, josta suurin osa puhujista oli samaa mieltä. Eli ei pidä rajoittaa mitään sellaisia oikeuksia, joita on aikaisemmin ollut olemassa. Ensinnäkin siksi, että olisi vaikea sanoa jollekin kansalaiselle, että jos te aikaisemmin olette voineet palauttaa jonkun tuotteen ilman mitään rajoituksia, niin jos nyt otetaan maksimidirektiivi käyttöön, joka teoriassa on Euroopassa otettu käyttöön, jotta voitaisiin parantaa kuluttajan oikeuksia, että nyt enää tätä palautusoikeutta ei ole. No tämä olisi aika vaikea selittää. Tai jos on olemassa joku koko tuotteen elinjään kattava takuu, niin nyt se olisi vain kaksi vuotta kestävä, jos kolmannen käyttövuoden aikana se hajoaa, niin sitä ei enää voitaisi palauttaa. Tämäkin olisi vaikea tehdä ymmärtäväksi kuluttajille. Kuluttaja saa koskaan kokea, että häneltä viedään jotain oikeuksia, mitä hänellä on ollut, sillä tässä seuraus olisi päinvastainen kuin mitä haluaisimme. Eli meidän pitää puheenjohtaja valtiona olla vastuuntuntoisia yhteistyössä komission kanssa. Meidän pitää käyttää mielikuvitusta, mutta pitää huomioida myös kuluttajat ja heidän toiveensa. Eli sen takia tämä sekaharmonisointi on yleensä ollut suunta, johon on tarkoitus mennä. Minä en aio puheenjohtajavaltiona ottaa kantaa, vaan puheenjohtajavaltion on oltava käytettävissä, jotta voidaan saada mahdollisimman hyvät päätökset aikaiseksi, mutta jos kokoukset neuvostossa jatkuvat samanlaisena kuin tähän asti, niin tämä on ehkä ainoa tapa päästä sopimukseen, mutta nähtäväksi jää, miten ne edistyvät. Ja sitten, mitä tulee tuotaturvadirektiiviin, meillä on yhdeksän päätavoitetta tässä tarkistuksessa ensinnäkin pitää harmonisoida asetuksen avulla, jottei tulisi ristiriitaisia tilanteita. Pitää yksinkertaistaa standardointiprosessia, jotta siitä tulisi yksinkertaisempaa. Pitää parantaa tuotteen jäljitettävyyttä niin, että otetaan mukaan se, mitä asetuksessa sanotaan. On mainittava tuottaja, valmistaja ja on parantava aikamääriä, paremmin valvottaa markkinoita ja ottaa huomioon direktiivi, joka Äh, koskee hämävää mielikuvaa, joka tuotteesta annetaan, niin sitten otettu, otetaan mukaan mekanismeja, joilla voidaan seurata markkinatilannetta ja koordinoida Rafexin kanssa. Eli tässä on nyt kolme tietä. Otetaan mukaan olemassa oleva ja harmonisoidaan, yksinkertaistetaan ja sitten kolmas joka täällä on tullut esille, pitää katsoa, miten voidaan uusia tekniikoita käyttäen jäljittämään tuotteita. Nämä ovat kaikki sellaisia aiheita, joissa on tehtävä yhteistyötä ja Majorkan kokous on varmasti hyvä hetki tehdä töitä yhdessä teollisuuden ja kuluttajien kanssa ja kaikkien Euroopan toimintojen kanssa. Rova Gebhardt puhui kuluttajan suojasta ja siitä, että ei pidä alentaa kuluttajan suojan nykyistä tasoa. Tämä on selvää. Ei sellaista Eurooppa voida rakentaa, jossa vähennetään saavutettuja oikeuksia. Meidän pitää ehkä harmonisoida vähitellen. Ehkä yhdenmukaistaminen ei onnistu yllä direktiivillä, vaan pitää edetä askel askeleilta. Kukaan ei saa kuitenkaan kokea, että tässä mennään takapakkia siksi, että viime neuvostoissa on havaittu, että tämä on ainoa tapa päästä sopimukseen. Joka tapauksessa tämä on siis huomioitava yhtäältä, mutta sitten toisaalta on huomioitava se, että on mietittävä, miten voidaan standardoida sisämarkkinat. Nämä molemmat on huomioitava samanaikaisesti ja siksi maksimiharmonisointi voisi olla hyvä tie tässä. Mitä tekstiileihin tulee, kuten sanoin, meillä on teksti, josta ollaan aika lailla yksimielisiä ja todennäköisesti joudutaan vielä vähän joustavoittamaan säätelykehyksiä, mutta ei saa unohtaa kuitenkaan kuluttajien suojaa. On totta, että itse tekstiiliasetus ehkä antaa sitten meille argumentteja joiden avulla voidaan saada aikaiseksi lainsäädäntöä muista tärkeistä asioista. Esimerkiksi jos ajatellaan allergioita ja allergisten, allergioiden tutkimista, tarvitaan varmasti hyviä tutkimuksia ajan kanssa ja niistä saataisiin sitten tuloksia. Ja meidän pitää yhdessä saada aikaiseksi sellainen sitoumus, että ihan riippumatta tästä tekstiiliasetuksesta on otettava allergiakysymys huomioon ja kaikki muutkin asiat, jotka vaikuttavat kuluttajan suojaan. Mutta kaikki ne asiat, jotka liittyvät uusiin tekstiileihin, uusiin kuituihin, niiden on liityttävä kuluttajan parempaan suojaan. Mitä sitten kuluttajaluottodirektiivin tulee, täällä edustajat Harvard ja Gebhardt puhuivat tästä, siitä juuri pannan täytäntöön eri maiden lainsäädäntössä. Olen kuitenkin pannut merkille tämän teidän mainintanne, sillä meidän pitää seurata kyseistä transparointia ja katsoa, miten voidaan parantaa tilannetta, jos ajatellaan esimerkiksi ylivelkaantuneita ja niin poispäin. Eli kyllä huomioin tämän teidän huolenne ja komission kanssa varmasti löydämme tavan edistää tätä asiaa. Herra Bosoi, haluaisin kiittää teitä, sillä yksimielisesti hyväksyttiin tarkistuksena. Tämä on aika vaikeaa. Ja mitä tulee sitten tähän sekä harmonisointiin, voidaan tietysti ottaa kantaa, mutta tämän lisäksi on sellaisia kantoja, kuten on havaittu viime neuvoston kokouksessa, että että jotkut asiat on helpompi harmonisoida kuin muut, eli pitää mennä sellaiseen harmonisointiin, joka ei ole rajoittava eri maiden osalta. Meillä on todennäköisesti kolme eri aihepiiriä, joissa voidaan lähestyä maksimiharmonisointia ja sitten on sellaisia aiheita, jotka liittyvät kuluttajien jo saavuttamiin oikeuksiin. Tässä on ehkä vaikeampi parantaa tilannetta eri jäsenvaltioissa. Tätä asiaa pitää kuitenkin tutkia ja me puheenjohtajavaltiona aiomme hyvin tarkkaavasti kuulostella sitä, voitaisiinko direktiiviä edistää ja parantaa tällä tavoin. Sitten edustaja Pupakis. Olen aivan täysin samaa mieltä monesta asiasta, mitä sanoitte. Ja nämä molemmat asiat kuuluvat minulle sekä sosiaalipolitiikka että kulutus. Olen samaa mieltä siitä, että kriisiä, kriisiaikaa ei saa käyttää siihen, että vietäisiin ihmisiltä oikeuksia, erityisesti kuluttajilta. Meidän pitää huomioida tämänhetkinen tilanne, mutta nyt on edistyttävä oikeuksissa. Tarvitaan niitä lisää todennäköisesti se, mitä me voimme tarjota maailmalle. Kilpailuetuna liittyy laatuun eikä oikeuksien leikkaamiseen. Tämä koskee sekä tuotteita että kansalaisia. Meidän pitää myös olla hyvin tarkkaavaisia toisen asian osalta. Tämä on köyhyyden torjunta ja syrjäytymisen torjunta vuosi eikä se ole mikään sattuma, siellä 80 ihmistä, 80 miljoonaa ihmistä on Euroopassa äh, sellaisessa tilanteessa, he voivat suistua köyhyyteen ja meidän pitää varmistaa se, että näin ei käy. Eli vaikka täällä nyt pitäisi tähän asiaan viitata, mutta 2020 strategia on todella tärkeä, että voidaan asettaa selviä tavoitteita kun pyritään edistämään yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja laadukkaita työpaikkoja. Ja strategian pitäisi todennäköisesti ottaa mukaan myös kuluttajat ja kuluttajien oikeudet. Ja sitten ratusjärjestelmän uudelleen tarkastelu meillä on tässä kuluttajan näkökulmasta, siis kuluttajaluottojen transponointi. Meillä hallituksen varapääministeri, joka on talousasioista vastuussa. Hän muistaakseni puhtui tähän juuri eilen. Ja sitten edustaja Rochford puhui läheisyysperiaatteesta. On totta, että Espanja on Hanilontaan täysin hajautettu maa, totta. Ja siellä näissä sanoissa yhdistitte kaksi tärkeää asiaa toisaalta joustavuuden, jotta voimme nopeasti mukautua mahdollisiin uusien tekniikoiden edistysaskeliin, jotta me jää jälkeen. Tämä on yksi seikka, joka pitää huomioida horisontaalisesti kaikessa, mikä liittyy kuluttajan suojeluun, ja meidän pitää tätä työstää kaikissa kuluttajansuojadirektiiveissä sillä esimerkiksi mitä aikaisemmin sanottiin tuoteturvallisuudesta, jos ostetaan tai myydään internetin kautta, niin meillä, me tarvitsemme tarpeeksi hyvän jäljitettävyyden, jotta tämä tuoteturvallisuus voidaan taata. Tämä on yksi asia, jonka panemme merkille ja tämä on jatkuvasti mielessämme, sillä se on todella perustavanlaatuisen tärkeä joustavuuden pitää sitten usein löytyä, ja anteeksi, että toistan tämän, mutta joustavuus löytyisi juuri tästä sekä harmonisoinnista. Voin kertoa teille tämän yhden tapauksen. Anteeksi, että puhun Espanjasta, kun Espanja on puheenjohtaja valtio, mutta vastatakseni siihen, mitä sanoitte, se, että meillä on tietty tason harmonisointia, voi mahdollistaa sen, että joillain autonomisilla aloilla voitaisiin mennä vielä pidemmälle ja voitaisiin kuluttajia suojata joltain osin vielä paremmin. Tämän pitää nyt toimia yhteen Euroopan markkinoiden kanssa, sisämarkkinoiden kanssa. Tämä kiinnostaa kovasti Espanjassakin, mutta on löydettävä nämä tasapaino mahdollisuudet ja sekä harmonisointi voisi mennä juuri tähän suuntaan. Edustaja Ratti, niin en lähde puhumaan näistä hallituksista, koska olen puheenjohtajavaltion edustaja. Ja sitten antaisin yhden ainoan esimerkin siitä, mitä sanoitte, mutta ehkä nyt kuuden kuukauden kuluttua on sitten helpompi sanoa, olenko onnistunut vai en puheenjohtajavaltiona. Jos nyt sanoisin asian helposti, niin sanoisin, että tekstiiliasetuksen aikaansaaminen, tämä voisi olla tavoitteena. Sitten voisitte sanoa, että hyväksyttiinkö minun suoritukseni vai eikö, ehkä juuri ja juuri. No mutta on sitten vielä oleellisempi asia, eli että kuluttajadirektiivin pitää varmistaa se, ettei kukaan Euroopan kuluttaja menetä oikeuksia verrattuna aikaisempaan. Tehän tiedätte vielä minua paremmin, että tässä pitää ottaa huomioon kaikki toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot, kaikkihan tähän tavoitteeseen pyrkivät, mutta jos ajatellaan sitä, mitä on viime neuvostossa on tapahtunut, niin on tärkeää muistaa, että kaikki valtiot haluavat juuri tätä, eli että ne tekstit, joita me työstämme, eivät saa johtaa siihen, että kukaan kansalainen menettäisi heillä nyt olevia oikeuksia. Ja sen takia meidän tehtävämme puheenjohtajavaltiona on, että teemme yhteistyötä kahden seuran puheenjohtajavaltion kanssa, jotta tulevat tulokset sitten Espanjan, Belgian tai Unkarin kaudella, että ne olisivat kuitenkin mahdollisimman myönteisiä. Meidän pitää miettiä tulevaisuutta, meidän pitää suuntautua tulevaisuuteen ja toivon, että kuluttajaoikeusdirektiivi edistyisi. Se on todella tärkeä elementti, jolle perustuvat Euroopan kuluttajan tulevat oikeudet. Ja sitten edustaja Harbour mitä tulee siihen, pääsikö Majorkan kokouksen vai ei. Kyllä ymmärsin tämän teidän yskänne, eli pitää lähettää kutsut ja asiakirjat mahdollisimman nopeasti, jotta niihin voitte paneutua. Kyllä ymmärsin, mitä halusitte sanoa. Ja on tärkeää, että alusta alkaen, ja tämä on keskustelun alku, olisivat mukana siis kaikki toimielimet. Kun edessä kokouksessa meillä oli epävirallinen yhteydenotto. Siellä oli ministeri paikalla ja minä itse havaitsimme, että näin pitää tehdä, jotta emme päästä sitten sopimukseen. Tämä on rationaalista toimintaa. Usein kansallisessa parlamentissa tehdään näin, ainakin näin yleensä toimitaan. Ja meidän pitää todellakin jatkaa näin. Ja Majorkan tapaaminen on hieno mahdollisuus nauttia kesäkuussa Balearin saarista. Kesäkuu on juuri paras hetki tähän, mutta tämän lisäksi se on hyvä hetki, jolloin voimme työstää kuluttajan oikeuksia ja elintarviketurvallisuutta. Ja sitten täällä kysyttiin, tulevatko Kiina ja Yhdysvallat paikalle. Nyt no, me olemme heidät kutsuneet ja toivomme todellakin, että nämä maat tulisivat paikalle, sillä ne ovat muiden tärkeiden maiden lisäksi hyvin tärkeitä, jos halutaan mm, pystyä samanaikaiseksi jäljitettävyyttä tuotteisiin. Ja sitten jos ajatellaan tiettyjä tuotteita, jotka voivat olla vaarallisia, tarvitsemme myös laajemman verkon kuin vain eurooppalaisen hälytysverkoston. Eli tämä koordinaatio, jota olemme ehkä useinkin pyrkineet saamaan aikaiseksi sekä komission kanssa että kahdenvälisesti, no sitä olisi edistettävä myös niin, että alusta alkaen. Otamme sen huomioon, kun puhutaan tuoteturvallisuudesta. Tämä on meidän pyrkimyksemme. Me teemme kaikkemme, jotta Yhdysvallat, Kiina ja muut tärkeät alueet, jotka liittyvät tuotteiden palveluiden valmistamiseen, olisivat mukana ja näin saisimme paljon globaalimman strategian aikaiseksi. Ja sitten tämä luottodirektiivi, siihen jo vastasin mielestäni. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Suurkiitokset näin kattavasta katsauksesta työnne ja merkit, jotka, joita olette antaneet kuluttajaoikeuksista, ovat hyvin tärkeitä, koska odotan, että esittelijämmekin tämä herra Schwab saa tästä mietinnön aikaiseksi teidän puheenjohtajakautenne aikana. Se on asiakirja, johon kohdistuvat kovat odot, odotukset ja arvostamme sitoumuksianne muihinkin asioihin ja pyytäisin, että Roa Tannenbankin tulisi itse sitten tähän tuoteturvallisuuskonferenssiin, jotta Yhdysvallatkin sitten ovat edustettuina. Eli suurkiitokset Roa Raptikin ainakin tuolla hyvyyden, että hänkin on ilmeisesti tyytyväinen saamaansa vastaukseen. Toivotamme teille parasta mahdollista menestystä puheenjohtajakaudella ja meiltä lähtee valtuuskunta Espanjaan kolmen viikon kuluttua. Minä valitettavasti perhesyistä en pääse tuolle matkalle, mutta moni kollega pääsee, eli toivon mukaan meillä on Madridin vierailulla ja Alicanteessa mahdollisuus tavata teidät uudelleen, eli me olemme myöskin tiivistämässä toimintaamme ja todellakin haluaisimme kiittää teitä työstänne ja olen varma, että kollegat ovat samaa mieltä silloin, kun toivotan teille parasta mahdollista menestystä. <laughs> yes, I see you.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 Uh, we're just waiting for Mr. Turmes to arrive. Odotamme, että herra Turmes tulee paikalle, eli pidämme pienen tauon ennen kuin uh, ryhdymme käsittelemään näitä lääkeasioita, joita herra Turmes on työstänyt. So, colleagues, uh... No niin, kollegat. Kauan kaivattu herra Turmes on saapunut paikalle. Claude, sinun korttisi on jo tuolla. Me haluamme sinut tänne etualalle. Uh, so Mr. Thomas is now here. Eli herra Turmes on nyt paikalla. Hän puhuu meille lääketurvatoiminnasta. Vernio, varjoesittelijä ESPstä on paikalla. Parva Nova on paikalla. Fox ei ole paikalla. Dion ei ole paikalla. Ja Savini. No joka tapauksessa teillä on erinomainen varjoesittelijätiimi kuuntelemassa teitä. Eli niin, me olemme hieman etuajassa, Claude, tänä päivänä minun tyylilleni uskollisena. Eli sinä olet viisi minuuttia myöhässä, mutta no ei se mitään. Mukava nähdä sinua ja mukava kuulla, kun päivität meidät tästä lääketurvatoiminnasta. Uh, e niin, pyöräily. Tulin tänne pyörällä, sen takia olen myöhässä. Hyvin nopeasti johdattelen teidät tähän aiheeseen. Oletan, että kollegat ovat lukeneet lausuntoni, eli keskityn Kuten aikaisemmin ilmoitinkin, koska olemme IMKossa, niin meidän tulisi keskittyä asioihin, jotka ovat meidän yli, ydinaluettamme. Ja tästä syystä en lähtenyt käsittelemään tätä äh, sen laajemmasta näkökulmasta. En halunnut astua esimerkiksi Envin varpaille haluaisin potilaiden roolia lisätä me tiedämme, että kroonisella tavalla aliraportoidaan näitä haittavaikutuksia, joita lääkkeillä on. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että olisi hyvä, jos potilailla olisi paremmat mahdollisuudet päästä näihin järjestelmiin potilaihin liittyy se ongelma, että he eivät ole asiantuntijoita, eli silloin kun he saavat haittavaikutuksia lääkkeistä, niin he saattavat sen sekoittaa helposti omiin tuntemuksiin, jotka eivät perustu tieteeseen. Eli me tarvitsemme järjestelmää, jossa tämä tieto mahdollisista haittavaikutuksista siirretään sellaisen elimen käsittelyyn, joka pystyy analysoimaan sen, mikä on todellinen haittavaikutus ja mikä on vain subjektiivinen tuntemus. Ja järjestelmä, jota ehdotan, on sellainen, että rakennamme kansallisten viranomaisten asiantuntemuksen varaan, eli he saisivat potilailta, sairaaloilta, lääkäreiltä, yrityksiltä näitä tietoja ja he ovat parhaimmassa asemassa analysoimaan tällaista tietoa ja sitten tämä tieto siirretään tähän eurooppalaiseen lääketurvatoimintajärjestelmään, joka mahdollistaa sen, että me voimme rakentaa vahvat kansalliset viranomaiset ja sitten meillä kuitenkin on järjestelmä, joka edesauttaa tietojen jakamista eurooppalaisella tasolla. Tällä voitaisiin ehkä hoitaa tämä aliraportointiongelma haittavaikutuksista ja samanaikaisesti sitten vastata näihin avainkysymyksiin, jotka liittyvät siihen, mitä kaikella tällä tiedolla sitten tehdään. Eli erotetaan jyvät akanoista. Sitten minun mielestäni myöskin täytyisi olla hieman enemmän mahdollisuuksia sekä terveydenhuoltoviranomaisille että kuluttajille konsultoida tätä tietokantaa, hakea siltä tietoja. Niin, ja tässäpä se melkein sitten olikin. Kollegat ovat ehkä huomanneet, että olen poistanut osia komission tekstistä sellaisissa kohdissa, jossa minun mielestäni komission teksti heikentäisi kuluttajien ja potilaiden mahdollisuuksia ja lääkkeiden turvallisuutta. Yksi poisto liittyi tähän äh, nopean kaistan menettelyyn. Tällaisia menettelyjä on jo niiden lääkkeiden kohdalla, kuten esimerkiksi HIV-lääkkeiden kohdalla ja muissa tapauksissa, joissa se on tarpeellinen. Eli me emme halua tätä, tämän sovellusalaa liialti laajentaa. Ja toinen poisto liittyi komission ajatukseen siitä, että laadittaisiin yhteenvetoja, joita näistä lääkkeiden tuoteselosteista löytyy. Ja minun mielestäni se ei ole hyvä asia. Meidän ei tulisi antaa komissiolle mandaattia ö, mahdollisuutta huonota tätä luettavuutta kuluttajien kannalta. Eli koska jos me liikaa tiivistämme tietoa, niin vaarana on se, että joku olennainen tieto sitten jää kertomatta. Eli tässä kaikki tällä haavaa. Innokkaasti kuuntelen sitten teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitos. Uh, Kiitos Claude tästä raportoinnista ja myöskin tarkistusehdotuksista. Herra Fox on nyt paikalla, eli kuuntelemme nyt ensin kaikkia varjoesittelijöitä ja sitten jos joku muu valiokunnan jäsen haluaa puheenvuoron, niin ehkä he voit sitten herra Danille siitä ilmoittaa. Ensimmäiseksi Bernadette Vernion. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Claude Turmes tästä mietinnöstä. Suhtaudun siihen myönteisesti, koska sitä on muutettu valiokunnan ehdotusten mukaisesti useilta osin. Direktiivistä löytyy kuitenkin kaikkea myönteistä, eli halutaan lisätä annettavien tietojen avoimuutta lääkevalvonnan osalta ja halutaan harmonisoida järjestelmä niin, että se voisi olla tehokkaampi ja reaktiokykyisempi. Yhdyn myös siihen, että pitäisi edistää tiedon saamista potilaalta ilman, että potilaiden pitäisi ottaa yhteyttä lääkäriin, vaan nämä tiedot pitää pystyä toimittamaan suoraan. On kuitenkin tärkeää, että nämä tiedot menevät alueellisten ja kansallisten keskusten kautta, jotta siellä voitaisiin niitä valvoa ja valikoida, sillä jos ne tulisi potil- tulisivat potilailta suoraan, niin sitten tämä tietokanta voisi täyttyä ja sen läpikäymiseen tarvittaisiin hyvin paljon aikaa, työvoimaa ja avoimuus vähenisi. Mitä tulee sitten tähän pakkausselosteeseen, se on poistettu, sillä tämä tällainen yhteenveto seloste ei aina ole paikallaan, koska tämä voi johtaa siihen, että potilas ei aina tutustuu kaikkiin tietoihin. On kuitenkin jotain sekoja, joista pitäisi meidän kesken päästä vielä yhteisymmärrykseen, mitä tulee tähän uuteen 21a-artiklaan, jossa puhutaan ehdollisesta luvanannosta. Ei tätä pidä poistaa, pitää vaan tehdä selväksi, että tämä olisi vain poikkeustapaus eikä yleinen menettely. On myös paikallaan, että meillä olisi julkista rahoitusta. En täysin vastusta sitä, etteikö maksuja kerättäisi tätä rahoitusta varten, mutta pitää tehdä kuitenkin selväksi, että ei pidä olla suoraa yhteyttä lääketeollisuuden ja tämän asian välillä, sillä lääketeollisuus ei saa olla tässä osapuolena mukana ja myös valvomassa. Minusta tämä viraston organisaatio ei vielä riitä sitä takaamaan. Ja sitten voidaan tehdä muutoksia muihinkin seikkoihin, joita ei ole käsitelty. Meidän pitää miettiä lääkevirastoa. Komission kokoonpano on hyvin monimutkainen, eikä tämä välttämättä mahdollista sitä, että lääketurvakomitea ja virasto ovat oikeanlaisessa asemassa. Ja sitten mietin myös 27 jäsenvaltion edustusta tässä uudessa elimessä. Tuleeko tästä kovinkaan operatiivista? Pitää myös välttää et, se, etteivät potilaat toimita suoraan laboratorioille tietoa pitäisi pakottaa tai kannustaa potilaat antamaan kaikki tiedot asianomaisille viranomaisille. Ja sitten vielä näistä generistä lääkkeistä. Ne ovat tietysti hyvin tärkeitä meidän sosiaalisen suojelun järjestelmässämme jottei tulisi alijäämää ilman, että niiden käyttö pitäisi pysäyttää tai jarruttaa, niin niitä pitäisi kuitenkin kohdella niin kuin muitakin lääkkeitä, eikä pitäisi olla mitään nopeutettuja menettelyjä. Siellä kyseessä ovat lääkkeet. Kiitos. Uh, thank you very much, Mrs. Kiitos, Roa Vernojo ja sitten Parmanova. Ja sen jälkeen Hawks. And, uh, first of all, I would like to oh, congratulate... Aivan ensimmäiseksi haluaisin esitellä, onnitella esittelijä hänen työstään. On ilmiselvää, että meidän täytyy varmistaa se, että lääketurvatoimintajärjestelmämme vastaa standardeja. Me olemme jo työstämässä tätä asiaa oikeaan suuntaan ja olen todella iloinen tästä ehdotetusta mietinnöstä ja aivan erityisesti ö, eh, olen iloinen tästä maininnasta, eh, joka liittyy avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen Suurimmaksi osaksi olen hänen ehdotuksestaan samaa mieltä ja olennaisen tiedon yhteenvetoon liittyvästä huomiosta. Myöskin poliitisryhmät ja kuluttajaryhmät ja osa teollisuudestakin puoltaa tätä ajatusta, koska on hyvin hankala määritellä, mitä, miten määritellään tämä käsite olennainen. Meidän täytyy myöskin tätä mustaa kolmiota uudelleen harkita, koska se saattaa lähettää kuluttajille vääränlaisia viestejä, se saattaa pelästyttää heitä eikä välttämättä heijastele sitä vaikutusta, jota me toivomme. Sitten uuden tiedon, tiedon maininta ja se, että se laitettaisiin lihavoidun kirjaimin Tämä viite on nyt poistettu, mutta tämä ei poissulje sitä, että tehdään jälkikäteen turvallisuustutkimukset, viitataan niihin että, ja sitten mainittaisiin, että markkinoille saattamisen jälkeen tehdyissä tutkimuksessa sivuvaikutuksia on havaittu. Ja kun me puhumme tehokkaasti, intensiivisesti monitoroidusta tuotteista, niin haluaisin hieman lievemmän ilmaisun esimerkiksi tuotteet, jotka ovat jälkikäteisauktorisoidun monitoroinnin alaisia, koska saattaa syntyä sekaannusta sen suhteen, että on tuotteita, joita ei sitten yhtä tehokkaasti seurata. Sitten nämä turvallisuuskertomukset. Minun mielestäni potilailla tulisi olla pääsy näihin raportteihin ja asiantuntijoilla täysraportteihin. Joskus on kysymys tuhansien sivujen pituisista kertomuksista ja se saattaa äh, aiheuttaa kuluttajissa sen, että he ajautuvat sivuraiteille. Sitten Prakin roolista, no tässä mennään oikeaan suuntaan, mutta parlamentin ehkä täytyy hieman tarkentaa Prakin ja CH MPn välistä suhdetta. Esittelijä ehdottaa, että Prakilla olisi johtorooli ja että se tekisi itsenäisesti päätöksiä, mutta ympäristövaliokunta ja komissio, koska me olemme keskustelleet tästä meistä olisi parempi, jos molemmat olisivat mukana. Meidän kannaltamme kysymys siitä, mitä ovat seuraamukset siitä, jos nämä kaksi komiteaa eivät ole yhteisymmärryksessä asioista. Sitten jos puhutaan julkisista kuulemisista, niin täytyy taata täysi läpinäkyvyys tässä lääketurvatoimintajärjestelmässä ja CHMPn jäsenille ja BRAC-jäsenille täytyy taata pääsy näihin kuulemisiin. Haluaisin myöskin ilmaista huoleni tästä muutoksesta, jonka esittelijä on tehnyt, jonka tarkoituksena on tehdä tästä järjestelmästä tehokkaampi sen perusroolissa. Kansallisten viranomaisten tulisi saada tietoa silloin, kun haittavaikutuksista ilmoitetaan tähän keskusjärjestelmään ja potilailla on myöskin mahdollisuus raportoida näistä haittavaikutuksista ja tätä ajatusta tuen Ja mitä tietokantaan tulee, niin se tulisi jakaa myöskin auktorisoinnin antajan kanssa. Uh, thank you, Mrs. Palmanova. Uh, I'll have Mr. I'll call Mr. Fox next and then Mr. Juvin. Herra Fox ja sitten uh, herra Juvan on viimeinen varjoesittelyistä. Ensin herra Fox. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Turmisia hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt paljon parannusehdotuksia, joita voimme tukea. Pidämme niistä tarkastuksista, jotka parantavat kuluttajan suojaa ja tietosuojaa. Olemme samaa mieltä siitä, että tehty ehdotus lisäisi väärin käsityksiä, siksi olemme samaa mieltä siitä, että esimerkiksi tämä musta kolmio täältä pitäisi poistaa. Voimme yhtyä Turmesin kansallisten viranomaisten koordinaatiotyön osalta ja että tiedot kirjattaisiin kansallisella tasolla. Mielestämme kansalliset viranomaiset ovat parhaita keräämään tietoa ja takaamaan lääketurvan. Meidän mielestämme raportointia ei pidä ainoastaan tehdä nettipohjaisesti, sillä kaikki kuluttajat eivät pääse internetiä käyttämään ja kaikkia kuluttajia pitäisi kuitenkin kannustaa tähän. Ja jos ajatellaan muitakin mahdollisia toimintatapoja, niin ehdotetut nettiportaalit, niin pitäisi liittyä hyvin ajan tasalla olevat tiedot ja kerrottaisiin kaikista merkintämuutoksista, jotta kuluttajat voisivat tämän ymmärtää. Meidän mielestämme pakkausselosteesta pitäisi tehdä julkisesti saatavilla oleva silloin, kun markkinointilupa annetaan. Näin kaikki saisivat nämä tiedot käyttöönsä. Kiitos, herra Juvon. Monsieur le Président, merci. D'abord, je voudrais remercier Kiitos herra puheenjohtaja. Ensimmäiseksi haluaisin onnitella herra Turmesia hänen mietinnöstään. En jaa kaikkia hänen ajatuksiaan, mutta sieltä löytyy tärkeitäkin mainintoja. Haluaisin puuttua muutamaan kohtaan, jotka onkin jo otettu esille. Ensinnäkin olennaisen tiedon yhteenveto tuotteissa. Tämä on minun mielestäni huono idea, koska äh, yhteenvetohan on jo se on jo yhteenveto ja tällainen yhteenvedon yhteenveto, no se on mielenkiintoinen termi. Toiseksi sitten tämä kolme tähteä kolmiossa, niin tämä muistuttaa mieleeni lääketieteen opintojen päiväni, jolloin meillä oli lääkettä pullossa ja pullossa ei ollut musta kolmio, vaan siinä oli tällainen pääkallo. Eli potilaiden perheet olivat hämillään, kun näkivät tällaisen pullon tulevan huoneeseen. Eli on todellakin logoja, jotka saattavat olla liian peljästyttäviä ja jopa huolta aiheuttavia, eivätkä tuo mitään lisäarvoa. No tällainen valvontajärjestelmä, no se on huono hyvä idea, koska tietenkin kaikkia lääkkeitä täytyy tiiviisti seurata, eikä vain tiettyjä. Sitten haittavaikutusten määritelmä No hyödyllistä olisi, jos me linjaisimme tämän ehdotuksemme kansainvälisiin käytäntöihin. Ja sitten potilaiden ilmoitukset. Minun mielestäni tämä on avain asemassa tässä tekstissä, koska lääketurvatoiminnassa ongelmana nimenomaan on tämä aliraportointi. Me tiedämme, että tänä päivänä aliraportointia on paljon. Ja niin kauan kuin näin on, niin lääketurvatoiminta ei tule vastaamaan tarkoitustaan. Toisin sanoen ilmoituskäytäntöä täytyy parantaa. Keinoja ei ole monia, mutta yksi on se, että jätetään potilaalle mahdollisuus ilmoittaa näistä haittavaikutuksista ja tietenkin tässä täytyy muistaa se kysymys, jota, josta sosiaalidemokraattinen kollegani jo puhui. Toisin sanoen ei tule päätyä sellaiseen tilanteeseen, että näitä ilmoituksia tulee täysin toissijaisia ilmoituksia, joilla ei ole mitään tekemistä tämän lääkkeen kanssa, koska potilaathan sitten voivat ilmoittaa mistä tahansa. Eli tässä on positiivista, mutta tämä täytyy osata hallinnoida oikein. Ja sitten haittavaikutusten raportointi yksittäiseen tietokantaan, no tämä on kiistanalainen asia, on hyvä, että yksinkertaistamisen nimissä meillä olisi yksi keskitetty tietokanta, mutta tässä täytyy sitten varmistaa se, että tämä Äh, ilmoitus tulee suoraan yrityksiltä ja että saadaan äh, jäsenvaltioilta palautetta, jotta tietotaso on sama kaikkialla. Eli tämä on enemmänkin ehkä tekninen kuin teoreettinen kysymys, mutta tämä välineajatus on kuitenkin hyvä. Sitten rahoitus, no tästä keskustellaan paljonkin keskuudessamme, koska jotkut sanovat, että totta kai rahoituksen täytyy olla julkista ja toiset sanovat, että yksityistä rahoitustakin täytyy löytää. No minun mielestäni täytyy toimia käytännönläheisellä tavalla ja katsoa, mitä tapahtuu. Kaikki julkiset rakenteet hetkellä tai toisella jotakin kautta niihin tulee yksityistä rahoitusta. Verotushan on rahojen ottamista yksityisiltä henkilöiltä ja sitten niitä syötetään julkiseen järjestelmään. Ja komission teksti, joka on suht tasapainoinen, niin siellä puhutaan julkisesta rahoituksesta, mutta ei tule poissulkea sitä, että olisi jonkinlaisia maksuja, joita sitten yksityinen sektori maksaisi järjestelmän toiminnan ylläpitämiseksi tai kuten Roa Verniokin sanoi, on riippumattomuutta näiden varojen käytön suhteen ja päätöksiä on tehty julkishallinnon puolella. Mutta käytännönläheisinä täytyy pysyä, eli täytyy yksityisiäkin varoja käyttää, mutta täytyy sitten käyttää nämä rahat täysin riippumattomalla tavalla, siis riippumattomalla tavalla firmoihin nähden. Sitten julkiset kuulemiset silloin, kun on kysymys yhteisömenettelyn käynnistämisestä. No tässä on kysymys tiedon avoimuudesta ja tämä on mielenkiintoinen ajatus mutta luonnollisestikin täytyy löytää tapoja, joilla sitten kuulemistilaisuuksien jälkeen saamme raportin, emmekä joudu odottamaan sitä kolmea kuukautta, koska muuten saattaa syntyä turhaa polemiikkia. Food and Drug Administrationilla on järjestelmä, jolloin kuulemista samana päivänä, kun kuuleminen on järjestetty, saadaan raportti mutta muutoin tämä voi olla ihan hyvä ajatus. Sitten psyyr on tällainen aika lailla barbaarinen lyhenne ja tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on pakko säännöllisin väliajoin raportoida näistä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Ja direktiivissä sanotaan, että tietyt lääkkeet, joita on käytetty jo pitkään, esimerkiksi kahdeksan vuotta, joka minun mielestäni ei ole pitkä aika, niin silloin tätä psyyriä, eli tällaista raportointia ei vaadittaisi. Tämä komission tarkennus. No meillähän on esimerkkejä lääkkeistä, jotka ovat olleet markkinoilla vuosikausia ja sitten jonakin päivänä ne vedetään pois markkinoilta. Ranskassa esimerkiksi ollaan vetämässä pois lääkettä, joka on saanut munuaisen vajatoiminnasta kärsineitä on jopa aiheuttanut kuolemantapauksia tällaisissa henkilöissä. Eli tätä ei voida soveltaa näihin vanhoisiin lääkkeisiin. Eli tämä teksti on voittopuolisesti hyvä, tämä komission teksti. Sitä tulisi ehkä parantaa mitä tulee siihen, miksi tämä lääketurvatoimintajärjestelmä ei ole tähän mennessä toiminut, ja se johtuu siitä, että on aliraportointia, eli tähän täytyy puuttua ja tätä tilannetta tältä osin parantaa. Thank you, Mr. Kiitos herra Jyvan. Ja sitten ajoin antaa puheenvuoron komissiolle. Haluaako herra Turmes puhua ennen vai jälkeen? Herra Toboka, jos teille sopii, niin suht lyhyt puheenvuoro, koska aika kuluu. Ja sitten teidän jälkeen annan puheenvuoron Turmesille ja sitten vahvistamme tarkistusten jättämisen määräajan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, otan huomioon, että viime keskustelussa tässä valikunnassa jo sain vastata joihinkin esille tulleisiin kysymyksiin, eikä haluan lähteä toistamaan tuota enää. Haluaisin kuitenkin korostaa paria kolmea seikkaa. Ensinnäkin, jos ajatellaan julkista rahoitusta, niin toistaisin vielä, että aikaisemmin lääketurva rahoitus ei ollut riittävää, jotta voitaisiin päästä tarpeeksi hyvälle tasolle. Julkinen rahoitus on ihan hyvä idea, mutta pitää katsoa kuitenkin tilannetta. Ja nyt on vaarana se, että viraston riippumattomuus kyseenalaistuu näiden maksujen takia. Eihän tällaista ole, sillä nyt jo 75 prosenttisesti varat viraston toimintaan saadaan maksuista, markkinalupamaksuista ja 25 prosenttia tulee yhteisövaroista, jotka annetaan budjettivallan käyttäjän päätöksellä. Tämä ei riitä nykytilanteessa. Tällä ei voida kattaa kaikkea sitä, mitä lainsäädännössä mainitaan että maksusta annetaan vapautus PK-yrityksille ja monille muullekin. Lista on pitkä. Eli tämä ehdotus, sen on huomioitava myös tosi tilanne. Eli ei kaikki se, mikä olisi toivottavaa välttämättä, voi saada rahoitusta julkisista varoista ja näin lääketurvan alalla Eli sillä alalla, millä virasto voi yksin yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa päättää saada aikaiseksi televiestintäjärjestelmää. Ja kyllä ne voivat olla yhtä riippumattomia, jos otetaan mukaan esimerkiksi vuosimaksuun eh, tämä summa. Eli ei pidä olla mitään erityistä erillistä lääketurvamaksua. Eli nämä teidän epäilyksenne eivät ole perusteltuja. Ja sitten teillä on epäilyksiä liittyen liittyen näihin eh, ehdollisiin lupiin, tämä 24a, jonka haluaisitte täältä pois, tämän mainitsi myös yksi puhuja. Meillä on jo olemassa määritelmät näitä erityisolosuhteita varten. Ne on hyvin kuvattu, voidaan esimerkiksi joku hyvin harvinainen tauti, jolloin jotta saataisiin kliinisiä tutkimuksia varten tarpeeksi populaatiota kokoon, jotta todistettaisiin riittävästi, niin kliinisen kokeen pitäisi jatkua ihan niin pitkään, ettei se olisi perusteltua. Tämä olisi vain yksi esimerkki. En halunnut lähteä puhumaan lintuflunssasta, lintuinfluenssasta tai tästä ehkä tästä pandemiasta tai muusta, mutta voi olla kuitenkin tällaisia tilanteita. Viime vuosina olemme aika harvoin käyttäneet tätä mahdollisuutta ja vain hyvin perustuissa tapauksissa. Komission tarkoitus ei ole tätä käyttöä yleistää. Tämä on ajatus, joka teillä on mielessäni, mutta se ei löydy kuitenkaan perusteluista ja tuskin sitä pitäisi yleisesti ottaa käyttöön. Me haluamme tehdä selväksi, että myyntilupaa voidaan antaa ehdollisesti. Ja tämä on tärkeää. Tähän tarvitaan seuraavaksi sitten myyntiluvan antamisen jälkeiset turvatutkimukset ei pitäisi muuttaa tätä äh, rajan paikkaa ja sanoa, että myyntilupa pitäisi antaa aikaisemmin. Emme me tällaiseen pyri. En tiedä, miksi tämä väärinkäsitys on syntynyt, mutta voin vakuuttaa teille, että tätä emme halua. Mutta tarvitaan kuitenkin välineitä, jotta voidaan pakottaa lääketeollisuutta tietyissä tilanteissa siihen, että pitää antaa äh, näyttöä jossain tietyissä tilanteissa. Tähän halusimme selvyyttä ja meillä on siihen ihan hyvät syyt. Eli uskokaa nyt, mitä sanon, ei meillä tässä taustalla ole mitään piiloajatuksia. Ja sitten viimeiseksi tietysti puolomme tietosuojaa ja haluamme tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa ja miettiä sitä, miten voidaan työstää sitä, mitä tietosuojavaltuutettu on sanonut. Eli kyllä tämän viestin ymmärsimme ja sitten lopuksi tämä vakausselosta ja yhteenveto, sitä kovasti kritisoitiin ja Envi on myös antanut sellaisen viestin, että aika moni ei ole tästä samaa mieltä, eli todennäköisesti tätä vielä harkitaan lainsäädäntömenettelyn aikana. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Kiitokset, herra Tubuga. Eli nyt annan sitten puheenvuoron Claude Tyrmesille. Hän voi vetää langat yhteen ja myöskin vahvistaa aikataulun. Claude, ole hyvä. Thank you. Kiitos komission puheenvuoron liittyen. Usein mainittiin, että jos me saisimme erityisolosuhteissa tämän nopean luvan saannin aikaiseksi. No en ole vakuuttunut tästä, koska tätä aikaisemmin tarvittiin niin vähän. Tämän päivän järjestelmä näyttää olevan riittävän hyvä hoitamaan nämä tapaukset. Niin kollegat, kiitokset teidän puheenvuoroistanne. Tämän päivän keskustelun myötä me näemme jo mistä asioista ollaan laajasti yhtä mieltä ja sitten mitkä ovat niitä hienosäätökohtia. Eli ilmeisesti kaikki hyväksyvät sen, että potilailla täytyy olla paremmat mahdollisuudet päästä näihin järjestelmiin käsiksi. Ja onko se sitten paras suodatin, kansallinen suodatin vai alueellinen suodatin, ennen kuin sitten asioita tuodaan Euroopan unionin tasolle. Minä pahoin pelkään, että jos koko ajan kierretään tätä kansallista järjestelmää, no en tiedä kuinka monta ihmistä tuolta Eurovigilansin taustalta löytyy, mutta nämä ihmiset joutuvat valitsemaan sen välillä, mikä on todellinen haittavaikutus ja mikä ei. Eli en tiedä, kuinka monta tuhatta työntekijää sieltä löytyy, mutta olettaisin, että ei sieltä tuhansia työntekijöitä löydy. Eli minun mielestäni olisi suuri virhe, jos kansallista kompetenssia ei otettaisi kuvioon mukaan, koska sieltä löytyy paljonkin kompetenssia ja tietoa tästä täytyy vielä keskustella siis siitä, onko riittävän hyvää, jos ensin tieto otetaan sisään kansallisella tasolla ja sitten siirretään ylemmälle tasolle. En vieläkään ymmärrä, mikä olisi lisäarvo siitä, että samaan aikaan tämä tieto vietäisiin Eurovigilanssiin, koska se, se, sinne saattaa tulla valtava tiedon vyöry. Ja jos sitten siellä ei ole voimavaraa asioita hoitaa, niin koko järjestelmä jumiutuu. Eli en haluaisi, että tämä taso olisi se, jossa jo kerran suodatettu tieto sitten tulisi uudelleen. Eli minun mielestäni tämä on sellainen yksityiskohta, jota täytyy vielä yhdessä hioa. Eli tehdään tässä yhteistyötä ja sitten kun asetetaan määräaika tarkistuksille, niin sitten voimme katsoa, löytyisikö joku jostakin aikaa kompromissi tarkistusten aikaansaamisille. Haluaisin kiittää kollegoja ja pyydän vielä kerran anteeksi sitä, että olin myöhässä. Yritän näyttää parempaa esimerkkiä ensi kerralla. Kiitokset tästä kattavasta työstä ja myöskin kiitokset varjoesittelijöille, jotka selvästikin olivat asioiden tasalla. Niin, aikataulun täytyy olla suht tiukka, koska meille on kerrottu, että tästä äänestetään ympäristövaliokunnassa 16. maaliskuuta ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy äänestää meidän valiokunnassamme 23. helmikuuta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että määräaika tarkistukselle on toinen helmikuuta, siis ensi viikolla. Eli ainakin sitä jonkin verran aikaa jää valmisteluun. Ja sitten täytyy samana päivänä keskustella ja äänestää näistä tarkistuksista. Eli varmaan varjoesittelijät voivat työstää tätä asiaa. Pyydän anteeksi, että tästä tuli näin tiukka aikataulu, mutta meidän täytyy myötäillä ympäristövaliokunnan aikataulua. Ja sitten tämä menee täysistuntoon huhtikuussa. Varjoesittelijöiden kannalta avainpäivämäärä on kello 12. toinen helmikuuta. Kiitokset Claudille tästä työstä ja sitten siirrytään toiseen tärkeään asiaan, joka liittyy lääketieteeseen. Roa Bastos johtaa työtä tässä asiassa ja tässä on kysymys lääkeväärennöksistä. Meillä on lausuntoluonnos Roa Bastosilta ja haluaisin tarkistaa, ketkä varjoesittelyistä ovat paikalla. Weiler, Parnanova, Fox, Söndegaard ei ole paikalla, Savini ei ole paikalla ja oletan, että komissiostakin on joku sama edustaja kuin äsken vastaa tähänkin. Hyvä. Niin siis tarkistamme tässä vain, että kuka tällä komissiota edustaa. Te, siis sama henkilö. Hyvä. Pyydämme anteeksi, olemme hieman aikataulusta jäljessä. Roa Bastos varmaankin hyvin tiiviisti, mutta tyhjentävästi käsittelee tämän asian. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin nyt puhumaan mahdollisimman tiiviisti ja selvästi. Tämä on hyvin tärkeä direktiiviehdotus, joka liittyy kuluttajan suojaan siihen, että vääristetyt, väärännetyt lääkkeet tulevat lailliseen lääkekauppaan mukaan. Tästä on käyty erilaisia kuulemistilaisuuksia. Siellä on mukana eri sidosryhmiä ja on esitetty kysymyksiä esittelijöille ja varjoesittelijöille. Lopulta kuitenkin voitiin pitää nostaan yksi näistä kokouksista, sillä aika, aika ollut tarpeeksi. Sitten meidän piti keskittyä myös muihin mukaan otettaviin aspekteihin. Ja sitten meillä oli Marisa Matiasen kanssa ympäristöasioista ja Teresa Pinton kanssa EPPn ystävien kanssa kokoukset ja haluaisin kiittää kaikista heiltä saamastani avusta. Tämä ehdotus on nyt tässä valiokunnassa pidetyn keskustelun tulosta ja siellä otettiin erityisesti esille joitain komission ehdotuksen kohtia ja niihin haluttiin lisää täsmennystä ja ne löytyvät sitten tästä lausuntoehdotuksesta, niin sen lyhyestä perusteluosasta. Minä puhun erityisesti siitä, että on tärkeää määritellä väärennetty lääke. Tämä muutosehdotus tuli, tehtiin äskettäin ja te hän tiedätte, että väärentäminen tapahtuu lähinnä internetin kautta mutta tämä komission ehdotus ei koske internetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Me teemme ehdotuksen komissiolle, jotta ensi vuosien aikana annettaisiin tiedonanto parlamentille ja neuvostolle sellaista toimista, joita direktiivissä halutaan käyttää. Tiedämme, että jäsenvaltioiden on annettava lupa lääkkeiden kauppaamisen internetin kautta, sillä tämä kuuluu jäsenvaltioille tämä toimivalta, koska suurin osa väärentystä lääkkeistä myydään internetin kautta, on tärkeää hankkia kuluttajilta tietoa. Meidän on pystyttävä harmonisoimaan sovellettavat säännöt ja järjestetään myös tiedotus- ja tietoisuuden lisäämiskampanjoita näistä väärentystä lääkkeistä. Pitää antaa kuluttajille lisää tietoa myös lääkkeeseen liittyvistä turvajärjestelyistä. Toiset huolestuttavat asiat ovat ne, jotka liittyvät näihin uusiin turvajärjestelyihin. Kuten sanoimme, ne koskevat niitä lääkkeitä, joita varten tarvitaan lääkeresepti, mutta se kuitenkin olisi periaatteessa sovettaessa myös sellaisiin lääkkeisiin, jotka eivät ole reseptilääkkeitä. Minä tarkistuksella haluan esittää, että komissio kahden vuoden kuluessa eh, tekisi selvityksen siitä, miten nämä muut kuin reseptilääkkeet, mikä niiden tilanne on, jotta voitaisiin katsoa, otetaanko ne mukaan vai ei tähän direktiiviin. Ja sitten toinen aspekti liittyy siihen tietoon, mikä tallennetaan yhteiseen tietokantaan, jonka on oltava olemassa, että voidaan tunnistaa nämä lääkeväärännykset. Pitää ottaa mukaan mielestämme sinne tavatut lääkeväärännykset ja tätä tietokantaa on hallinnoitavaa asianomisten viranomaisten toimesta ja niiden on myös tiedotettava Euroopan lääkevirastolle näistä väärännyksistä. Tarvitsemme siis kansallisen tason keskittämistä, tietojen keskittämistä, jota sitten koordinoisi Euroopan lääkevirasto EMEA kaikissa seurannan vaiheissa, jäljityksen vaiheissa on noudatettava kansallista ja yhteisön tason lainsäädäntöä ja suojattava tietoja. Näitä tietoja ei voida ei pidä voida käyttää minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Olemme myös sitä mieltä, että lääkkeiden väärentäminen on rikollista toimintaa ja sen takia sitä varten tarvitaan sanktioita, joilla on pelotevaikutus. Tiedämme, että unionin toimivaltuuksien mukaista ei ole nyt sanktioiden aikaansaaminen, ja sen takia me kannustammekin jäsenvaltioita vahvistamaan sanktioita kussakin maassa. Ja sitten lopuksi nyt Lissabonin sopimuksen voima- voimaanastumisen myötä sovelletaan uusia sääntöjä ensimmäinen joulukuuta 2009 alkaen. En halua nyt puhua kovinkaan paljon pidempään, kun kerron lausuntoluonnoksestani, mutta sanoisin kuitenkin seuraavaa luettani lausuntoluonnoksen, jonka laadin näiden henkilöiden avulla, niiden tähän avulla, jotka mainitsin tässä puheenvuoron alussa, no, sain sellaisen mielikuvan, että tämä ehdotus on tietyltä osiltaan puutteellinen. Täällä on joitain käännösongelmia ja ehkä jäsentelyn pitäisi olla selvempää, jotta saataisiin lisää oikeusvarmuutta tälle asiakirjalle. Ja tätä varten haluaisin esittää tarkistuksia omaan asiakirjaani tämän määräajan puitteissa tarkistuksen, tarkistusten jättämiseksi. Haluan tehdä varmaksi sen, että tämä olisi selvä teksti ja sen takia jotain sekoa, johon tarvitaan lisää täsmennystä. Olen nyt käytettävissä, niin haluaisin kuulla teidän ajatukset tähän esitykseen liittyen. Kiitos. Thank you very much indeed, uh, Bastos. Kiitos, Rova Bastos. Eli jos saisimme yhtä tiiviitä ja kohdennettuja kommentteja myöskin varjoesittelijöiltä, Weiler, Parmanova ja Fox. Haluaako joku muu puheenvuoron? Rova Weiler ensin. Ja, Puheenjohtaja, niin joka tapauksessa näin voidaan toimia. Eh, minulla on muutama kommentti. Minulla on mietintö ainoastaan englanniksi, ei saksaksi vielä, eli todennäköisesti kaikkia käännöksiä ei vielä ole valmiina. Ei tämä niin traagista ole, mutta kyllä minä pystyn englantiakin lukemaan, mutta jos sitten 9.2. mennessä pitäisi tarkistukset esittää, niin se on aika tiukka. Haluaisin kysyä, että pysyykö tarkistusten määräaika 9.2. päivämäärässä. Minulla on kuitenkin kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys, että voinko nähdä Envin perusteellisen mietinnön, ehkä voitte vastata. Ja sitten toinen kysymys, mitä tarkoista varten tämä tietopankki on, tai tietokanta on tarkoitettu? puhuttu. Eli kirjoitetaan, että tietokantaan pitäisi raportoida ja sitten sanotte, että tietokannan pitäisi vastata kansallisia tietosuojavaatimuksia eikä sitä saisi käyttää muihin taloudellisiin tarkoituksiin. No sehän on mielekästä, mutta mihin tarkoitukseen tämä tietokanta on luotu? Onko se salainen, joka on ainoastaan lääketieteen ammattilaisten käytössä. Minä ymmärtäisin sen kyllä, mutta silloin siinä olisi ainoastaan yksi tarkoitus. Minun mielestäni täytyy olla selvää myöskin se, että ne yritykset, jotka saattavat lääkeväärännöksiä markkinoille, nehän eivät ole valmistajia, vaan välittäjiä, niin siinä hetkenä, kun Tämä varmistuu sitten sattuman tai viranomaisten tai tullin kautta tai joskus myöskin lääkäreiden kautta, jotka sanovat, että tämä ei, ole, ei voi pitää paikkansa. Tai sitten tiedotusvälineiden kautta saattaa tulla tästä tämä tieto. Minä haluaisin, että meillä olisi tieto tästä. Tämä on tärkeä meidän demokratiassammekin, että jos, se jo, jos toiminta johtaa rikollisuuteen, niin silloin myöskin julkisuuteen. Se sitten toinen kohta, kolmas ja viimeinen kohta teidän puheenvuorossanne suhteellisen perusteellisesti kuvasitte, että oikeastaan online liiketoimintaa varten on direktiivit tai siellä suurimmat rikkomukset tapahtuvat, mutta teidän tarkistuksessa ainakin viimeisessämme puhutaan OTC-termistä. Eihän se ole internetiä, onlinea. Eli ehkä voitte mainita tarkistuksessanne online-liiketoimet. Haluaisin siihen esittää muutoksen ja sitten komission pitää tutkia sitä seuraavalla kerralla, mutta minä en löytänyt tätä tarkistusta näin pikaisesti. Um, um, Kiitos, Parvanova. Kiitos, puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin onnitella Roa Bastosia tästä mietinnöstä. Hän on tehnyt erinomaista yhteistyötä ja hän on ottanut huomioon meidän ehdotuksemme. Aivan erityisesti olen iloinen siitä, että tänne on tehty täsmennyksiä ja on määritelty väärennetty lääketuote, vaikkakin voimme lisätä, että jokaista määritelmän osiota voitaisiin käsitellä erikseen. Ja sitten se, että kaikki sidosryhmät täytyy ottaa jakeluketjussa huomioon, tämä on hyvä maininta. Ja kohta, joka tuo lisää arvoa. Ja sitten erityistoimenpiteet, joissa painotetaan kuluttajille tarjottavaa tietoa internetissä myytävistä tuotteista. Ympäristövaliokunnassa roma Tias esittelijänä on tehnyt myöskin erinomaista työtä ja hän ehdottaa, että että luotaisiin jonkinlainen äh, sertifiointijärjestelmä tällaisille nettiapteekkareille ja että myöskin tulliviranomaisille järjestäisiin koulutusta ja että nämä turva äh, piirteet nekin määriteltäisiin. Sitten meidän valiokuntamme näkökulmasta me voimme lisätä tähän mietintöön asioita, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja kuluttajan suojaan. Ensinnäkin eh, mitä tulee eh, näihin pakkauksiin, Roa Bastos ei ole tätä maininnut. Helpoin tapa varmistaa se, että lääkkeitä ei väärennetä, olisi se, että nämä pakkaukset ovat olennainen osa tätä tuotetta. Liikkeiden vapaa liikkuminen ehkä helpottaa tätä väärentämistä, mutta en tiedä miten tällaisia lääkkeitä sitten uudelleen pakataan, mutta meillä on mahdollisuus lainsäädännön kautta hoitaa tämä asia. Sitten mitä näihin käsikauppalääkkeisiin ja yleislääkkeisiin tulee, no ne edustavat alle yhtä prosenttia eikä ole mitään tilastoja vielä näiden yleislääkkeiden väärennöksistä ja ainakin täytyisi hintaa pitää kriteerinä. Sitten käsikauppalääkkeistä meillä on jo ensimmäisiä raportteja USAsta sen suhteen, että esimerkiksi tätä allilääkettä on väärennetty. Rova Bastos on tästä jo puhunut ja hän on puhunut näistä sanktioista, joita sovellettaisiin silloin, jos lääkkeitä on väärennetty ja mitä tulee tulli ja poliisi ja oikeusviranomaisten yhteistyöhön ja kouluttamiseen, jotta todellakin voitaisiin taistella lääkeväärennöksiä vastaan, koska sehän on järjestäytynyt rikollisuutta. Ja vielä kerran haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut kaikki meidän ehdotuksemme huomioon. Uh, Kiitokset. Ja sitten herra Fox. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä tähän Roa Bastoksen mietintöön. Se on järkevä, se parantaa komission tekstiä ja se ottaa huomioon useat meidän huolenaiheemme. Aivan erityisesti me tuemme tätä tarkastuslauseketta. Meidän mielestämme tämä tulisi tehdä viisi vuotta voimaanastumisen jälkeen. Tämä tarkistaminen meidän mielestämme olisi myöskin liittää tähän määritelmä lääkeväärennöksistä. Eli kiittäisimme Roa Bastosia hänen työstään tässä asiassa. Ja meidän mielestämme on tärkeää, että kuluttajille saadaan enemmän enemmän tietoa ja olisi hyvä, jos jäsenvaltiot saisivat aikaiseksi tiedotuskampanjoita, aivan erityisesti, jossa varoitettaisiin kuluttajia niiden varojen suhteen, joita syntyy, jos ostaa tuotteita valtuuttamattomilta internetsivustoilta. Ja sitten myöskin tämä kaupallisesti herkkä tieto, vastasin maininta, siitä on hyvä. Minun ryhmäni ei ole sitä mieltä, että tässä tulisi viitata sanktioihin, rikosoikeudellisiin sanktioihin, koska meidän mielestämme tämä asia kuuluu jäsenvaltioille. Ja sitten jos tarkastelemme tulevaa yhteistyötä, meidän mielestämme olisi hyvä, jos vaatisimme komissiolta vaikutusarviointia, jotta todellakin varmistettaisiin se, että nämä turvallisuuspiirteet valittaisiin kustannushyötyanalyysin perusteella ja olisi hyvä, jos jäsenvaltioille annettaisiin jäsenvaltioille mahdollisuus valita, minkälaisia autentisointimenettelyjä ne haluavat soveltaa omassa maassaan. Ja sitten lopuksi olisi hyvä, jos rinnakkaiskauppa käsitettä, sitä, sitäkin käsiteltäisiin mutta jotta sitä ei sitten käytettäisi hyväksi, vaan että sitten täytyisi nämä toisen tuotteen turvapiirteet korvata vastaavilla. Oh, Herra Schwab, onko välttämätöntä, että puhutte, jos ei, siis haluatteko puheenvuoron? Hyvin lyhyesti. Kiitos, tämä on todella tärkeä Haluan kiittää esittelijää tästä erittäin rakentavasta ja hyvästä lausuntoluonnoksesta. Mitä tulee lääkeväärännyksiin, niin minä käytän sitä myöskin hyväkseni ja viittaan siihen, että meillä, me olemme perustaneet täällä foorumin tässä talossa ehm, ja sen tarkoituksena on vastustaa ehm, laittomia tuotekopioita – ja sitten näistä lääkeväärännyksistä maaliskuussa on tarkoitus järjestää seminaari tässä talossa. Ja pyydämme, että kaikki kollegat tulevat osallistumaan sinne. Kaikki on kutsuttu sinne ja pyydän, että kaikki, jotka ovat täällä tänään läsnä, miettivät, että halutaanko osallistua tähän seminaariin. Tämä oli kaikki minun osaltani. Kiitos. Uh, yes, Mr. Kiitos. Ja sitten komission edustaja. Voisitteko nyt kommentoida? Meillä on kyllä jonkin verran aikapaineita koska aloitimme hieman myöhässä. Thank you, Mr. Chairman. Indeed, I will be... Kiitos. Ihan lyhyesti. Yksi rangaistuksiin liittyvä kommentti. Euroopan neuvostossa neuvotellaan rikosoikeista sanktioista väärentyille lääkkeelle. On siis ymmärrettävä, että Euroopan neuvoston neuvottelut ovat aika pitkällä. Tässä on siis olemassa tämä kyllinen pohja. Komissio on tietysti tukenut näitä neuvotteluja ja poliittisesti on selvää, mihin suuntaan halutaan mennä. Halusin vain mainita tämän jurisen seikan, joka on ehkä mielenkiintoinen, jos ajatellaan sitä, mitä herra Fox sanoi. Ja sitten tietopankki ja tapaukset, jotka sinne laitettaisiin, No, nykytilanne on sellainen, että tie on olossa tiedonvaihtojärjestelmä ja sen välillä. Ja tarkoitus on luoda myös erityistä tiedon vaihtoa liittyen väärännettyihin lääkkeisiin kansallisten viranomaisten toimesta. Tämä ei siis olisi tietokanta, tai se ei ole tällä hetkellä tietokanta. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne. Ja sitten, jos ajatellaan tietoisuuden lisäämistä, kyllä me kuulimme tämän viestin ja olemme aikaisemminkin sanoneet, että tämä voisi olla tapa taistella vääräntyjä lääkkeitä vastaan, sillä siellä internetissä on jo kieltoja olemassa ja kansalaisten tietoisuutta ei ole tarpeeksi. Voidaan miettiä sitä, mitä komissio voi tehdä tietoisuuden lisäämiseksi. Tarvitaanko lainsäädäntöä vai poliittisia tämä on eri kysymys, mutta tämä idea sinänsä on hyvä ja jos ajatellaan laittomien lääkkeiden kauppaamista laittomista lähteistä netin kautta. Tämä voisi olla ratkaisu ja tässä mielessä olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mitä tulee sitten turvamerkintöihin. Tätä tuskin kannattaa täällä pidempään miettiä, sillä ENY-valiokunta käsittelee tätä aspektia. Olemme me samaa mieltä siitä, että pitäisi olla tiettyä luottamuksellisuutta liiketoiminnan osalta. Eli jos nyt tallentaan tietoa jakeluketjuista, niin niitä ei pidä väärin käyttää. Nehän eivät henkilökohtaista suottavaa tietoa, mutta kuitenkin kaupallisesti tällaista. Eli ymmärrämme, mitä sanoitte. Kiitokset. Ja sitten Roa Pastos, jos haluatte vetää nämä langat yhteen. Minulla on myöskin sitten aikataulu, josta voin kertoa, mutta annan teille mahdollisuuden tehdä lyhyen yhteenvedon. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee? Minä haluan kiittää puheenvuoropitäjiä ja esittelijöitä. He ovat olleet erittäin rakentavia ja todellakin monia asioita on otettu esiin. Ja se, mitä Rova Weiler puhui tietokannasta, minusta tuntuu, että komission edustaja täällä vastasi tähän kysymykseen hän selvitti, että tietokanta on jo olemassa ja että se perustuu jäsenvaltioiden toimittamaan informaatioon. Että on erityistiedon tarve mm, lääkeväärännöstön kohdalla ja mitä tulee turvamäär, turvallisuusmääräyksiin mm, ja kaupalliseen käyttöön, niin – näitä tietoja ei voida julkaista, koska kyseessä on liikesalaisuus. Ja sitten me halusimme mennä lääkeväärennöstä kohdalla pidemmälle ja jo heti alussa me vastustimme direktiivissä yhtä kohtaa, kun direktiivissä keskitytään hyvin paljon laittomaan lääkeväärennösten myyntiketjuun mutta kuitenkin lääkkeitä myydään internetin kautta. Esimerkiksi Portugalissa se on täysin laillista, mutta toisissa maissa se ei ole sallittua. Ja me emme voi jäsenvaltioiden toimivaltaan puuttua ja määrätä, että heidän pitää joko sallia tai kieltää tämän tyyppinen myynti. Mutta me tiedämme, että on olemassa tällainen ilmiö, joka on erityisesti internetissä havaittavissa. Ja että tämä ei, tätä ehdotusta nyt ei ole aivan erityisesti, tai kun se on otettu esiin, niin komissiolta olemme pyytäneet että se järjestäisi tiedotuskampanjoita ja sen tietoisuuden herättämiskampanjan pitäisi johtaa siihen, että kuluttajat tietävät, että on olemassa todellinen riski, kun ostaa lääkkeitä internetin välityksellä. Ja tämä liittyy myöskin turvallisuusmääräyksiin ja siihen, mitä merkintöjä pakkauksessa pitäisi olla. Ja sitten No, Rouva Parmanova puhui uudelleen pakkauksista, pakkaamisesta ja me olimme myöskin huolissamme siitä mietinnössä. Ollaan huolissaan juuri ähm, näistä asioista ja myöskin jäljitettävyydestä, joka liittyy siihen, että miten rinnakkaiskauppa toimii ja rinnakkaistuonti toimii. Me tiedämme, että kaikilla toimijoilla pitää olla täysin samanlainen vastuu ja siksi täytyy vaatia heiltä myöskin samanlaista vastuuta kuin kaikilta muilta, niin että näitä rinnakkaismyyjiä pitää käsitellä samalla lailla kuin muita toimijoita. Heillä täytyy olla samat velvollisuudet ja vastuut kuin muilla toimijoilla. Ja sitten heillä pitää olla velvoitteena myöskin asialliset tiedot ja jäljitettävyys pitää taata. Sitä me emme halua jättää ulkopuolelle, koska tämä on taloudellista todellis, talouden todellisuutta, jonka pystymme nyt juuri tällä alalla toteamaan. kun meillä on rinnakkaiskauppa käynnissä. Ja sitten toinen kysymys. Rouva Bastos, pahoittelen, mutta minun täytyy pyytää teitä hieman kiihdyttämään, koska meillä on meillä jo 25 minuuttia aikataulusta jäljessä. Jos voitte vetää nopeasti yhteenvedon. Ah, no, niin siis en halunnut täysin tätä puheenvuoroni lopettaa. Jos siellä on jotakin vielä loppuajatuksia, joita haluat esittää, niin olkaa hyvä vain. No niin, jos voin nyt kertoa tästä aikataulusta. johtovaliokunnassa tästä äänestetään huhtikuussa ja me ehdotamme, että määräaika tarkistuksille on 9. helmikuuta. Niitä käsitellään 16. maaliskuuta ja sitten äänestämme 17. maaliskuuta. Sopiiko tämä teille, Bastos? Hyvä, eli meillä on mahdollisuus käydä tarkistuksista vielä kunnollinen keskustelu, eli silloin voidaan ottaa muitakin asioita esille. Pyydän anteeksi, että jouduin tällä tavalla typistämään tämän keskustelun, mutta meillä on vain niin paljon esityslistalla nyt asioita. No niin, siirrymme nyt sitten kahteen uuteen projektiin, jotka käynnistetään tänään. Minun täytyy pyytää anteeksi Louis Grehin puolesta – ja Rafael Tsavkoskilta meillä on hyvin vähän aikaa. Eli jos voisin pyytää molempia hahmottelemaan sitä, mitä heillä on mielessään sovellusalan suhteen. Ja jos sitten varjoesittelijät voisivat hyvin lyhyesti kommentoida sen sijaan, että ryhtyisimme sisällöllisesti tästä keskustelemaan, koska meillä on mahdollisuus myöhemmin keskustella näistä sisällöllisistä kysymyksistä. Eli aloitamme tästä oma-aloitteisesta mietinnöstä ETA, Sveitsi, sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanoon liittyvät esteet. Trzaskowski on eh, esittelijä ja Repo on myöskin paikalla Kreutzmann Ryyle ei ole paikalla, minä olen paikalla, minä olen myöskin varjoesittelijä, Hakin ei ole paikalla. En tiedä, haluaako joku sitten komissiosta kommentoida. Äh, ehkä ei tässä vaiheessa, mutta hän varmaankin komission edustaja kuuntelee innolla sitä, mitä meillä on sanottavana. Eli jos äh, herra Tsarkovski voisi nyt kertoa meille tästä ja kertoa, miten tämän asian kanssa haluatte edetä. Uh, uh, Kiitos. Ennen kuin sanon mitään tästä työasiakirjasta, niin mainitsisin kaksi vaihtoehtoa, mitä meillä on. Me tässä nyt puhumme kahdesta eri aiheesta, eli valtiosta, jotka ovat mukana sisämarkkinoilla, te tekevät yhteistyötä aika läheisesti sisämarkkinoiden kanssa, mutta eivät kuitenkaan ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Ja sitten toisaalta meillä on ETA, joka on hyvin institutionalisoitunut, se on dynaaminen ja ajan tasalla ja että jäsenet osallistuvat päätöksentekoon, eikä siellä ole mitään suuria täytäntöpano ongelmia. Mutta sitten toisaalta meillä on Sveitsin kanssa järjestely, jossa on 120 eri kahdenvälistä sopimusta ja siellä on suuri määrä sekä komiteoita, ei ole yhtenäistä sopimusta siitä, miten sisämarkkinasäännöt pannaan täytäntöön, ei ole oikeusvarmuutta ja niin poispäin. Me halusimme alun perään käsitellä nämä molemmat yhdessä, mutta lopuksi tulimme siihen lopputulokseen, että Sveitsin kanssa on suuria ongelmia siinä, missä Etan kanssa ei ole mitään erityisiä ongelmia tällä hetkellä. Ja siksi työasiakirjassamme puhutaan lähinnä Euroopan unionin ja Sveitsin välistä suhteista. Mutta teidän kanssanne keskusteltuani ja muidenkin kollegoiden kanssa tulimme siihen tulokseen, että harkitsisimme paluuta tähän ensimmäiseen näkökulmaan, että etäkin otettaisiin mukaan. Näin voidaan miettiä paremmin tulevaisuutta ja otettaisiin huomioon sellaiset seikat kuin julkiset hallinnat ja kuluttajan oikeudet niin poispäin. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin koordinaattorit hyväksyä tämän ajatuksen, että mentäisiin takaisin siihen ensimmäiseen ajatukseen, että etäkin olisi mukana, että järjestettäisiin kuuleminen ja voitaisiin ottaa etäkumppanitkin mukaan keskusteluun. Jos näin toimittaisiin, niin sitten pitäisi lykätä tätä mietintöehdotusta. Sen laatimiseen tarvittaisiin lisää aikaa, sillä kuten sanoin, tässä työasiakirjassa käsitellään lähinnä Sveitsiä. Sitten tämä itse asiakirja teillä on se edessänne. Kommentoisin sitä lyhyesti. Siinä kuvaillaan Sveitsin ja EUn välisiä suhteita, jotka ovat hyvin monimutkaiset ja vaikeaa lyhyesti selittää. Itse asiassa kyseessä on aika lailla staattinen järjestelmä ja siihen liittyy paljon erilaisia ongelmia, erityisesti niiden mielestä, jotka totta tuntevat hyvin sisämarkkinaa, säännöt. Ei ole mitään yhdenmukaista täytäntöön panoa ja jopa meidän tuomioistuimen sanoo, että ei ole mitään rinnakkaista tulkintaa ja 2009 päätöksessä sanottiin, että kahden järjestön välillä ei voi olla analogioita. Ja sitten, jos sanon vielä muutaman esimerkin, jos puhutaan vaikkapa tuotteiden vapaasta liikkumisesta, niin koko pohja tälle tuotteiden vapauden liikkuvuudelle on se, että tämä Cassis de Dijon periaate, se ei Sveitsissä ole voimassa. Ja myös palveluiden vapaa liikkuminen toteutuu Sveitsissä niin, että on selvää syrjintää ja tämä on ihan eri tilanne kuin EU:ssa. Sitten on myös ihmisten ja palveluiden liikkuvuudelle esteitä, jotka otetaan esille tässä työasiakirjassa. Varmasti moni haluaa siitä, niistä puhua. Ja tässä tarvitaan esimerkiksi kahdeksan päivän varoaika. Joidenkin palveluiden osalta sitä sovelletaan eh, eri tavoin, koska tämä koskee ainoastaan EU-kansalaisia ja on näin syrjivää. Ja sitten asiakirjan lopulla otamme sille keskustelun aiheita, koska haluamme, että tässä mitään tulevaisuutta. Erityisesti riitojen ratkaisusta on kyse, koska meillä oli oikeusvarmuutta. Ja sitten toisaalta, miten voidaan varmistaa Sveitsin lainsäädännön ja EUn lainsäädännön nopeampi lähentyminen ja miten voidaan varmistaa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon valvonta. Ja jos ajatellaan meitä, koska palveluiden vapaasta liikkuvuudesta ei ole sopimusta. Pitäisikö meidän harkita, että tällainen yleinen sopimus todellakin tehtäisiin? Ja sitten kaikista yleisin kysymys, joka pitäisi esittää tulevissa keskusteluissa, on pitäisikö meidän keskittyä ainoastaan statuskoon parantamiseen. Esimerkiksi se, että yksinkertaistettaisiin tätä bysantilaista päätöksentekoa järjestelmää vai pitäisikö mennä jopa pidemmälle, niin että saataisiin aikaiseksi dynaaminen puitesopimus, jossa olisi erilaisia elementtejä. Eli tämä dilemma, jonka aluksi mainitsin, on seuraava, voidaan joko keskittyä Sveitsiin, ja näin on tehty työasiakirjassa, tai sitten voidaan lähteä tälle laajemmalle tielle, jota moni kollega suositti, eli että otettaisiin mukaan etakin ja tulevat aiheet, kuten julkinen hankinta ja kuluttajan oikeudet ja näihin asioihin etämailla on omat ajatuksensa, mutta tätä varten tarvittaisiin ainakin kuukausi aikaa ja minikuuleminen ja näin saisimme mietintö luonnoksenemme suinkaan viikon kuluttua, niin kuin tarkoitus oli vain kuukauden kuluttua. Ja tämän päätöksen ovat koordinaattorit ilmeisesti tehneet, mutta te sitten voitte tästä loppujen lopuksi päättää ja vahvistaa sen. Suurkiitokset tästä hyvin selkeästä lausunnosta ja ehkä voin puhua tässä puheenjohtajana ja varjoesittelen tästä asiasta ja sen jälkeen sitten pyytää hyväksyntää herra Revolta ja Kreutzmannilta. Koordinaattorit myöskin keskustelivat tästä strategiakokouksessamme tiistaina ja me olemme samaa mieltä siitä, että sovellusalaa tulisi laajentaa, koska meidän mielestämme tämä on tärkeä poliittinen mahdollisuus tälle valiokunnalle – ja näin varhaisessa vaiheessa vaalikautta kutsua edustajia Etasta ja Sveitsistä, jotta saataisiin hyvät yhteistyöolosuhteet aikaiseksi. Ja mietintö on hyvä mahdollisuus toteuttaa, että meillä on myöskin sisämarkkinoiden tällainen tausta-asiakirja EUn ja Sveitsin välistä suhteista, eli pieni briefaus tästä myöskin saattaisi olla osa teidän aikatauluanne ja sitten sieltä voidaan saada lisää ehdotuksia. Kaiken kaikkiaan tämä olisi siis koordinaattorien ehdotus valiokunnalle. Toivon, että tuette tätä ehdotusta ja jos näin tapahtuu, niin sitten pyydämme, että varjoesittelyn kanssa lyömme lukkoon aikataulun ja lyömme lukkoon sitten päivämäärän kuulemiselle myöskin. Eli ehkä pienet puheenvuorot herra Revolta ja Kreutzmannilta. Haluan siis tietää, oletteko te tästä lähestymistä vasta samaa mieltä ja jos teillä on jotakin muuta mielessä. Ja sitten vielä Tsarkovski saa loppupuheenvuoron, jotta mennään asioissa eteenpäin. Ensin herra Repo. Kiitos herra puheenjohtaja. Tämä herra Trzaskowskin työasiakirja on, antaa hyvän pohjan kyllä. En koe, että tämä herättää mitään suurempia intohimoja ehdotukset ovat ihan asiallisia ja tuo kuuleminenkin varmaan paikallaan. Ja vaikka minäkin kuulun bysanttilaisen riituksen papistoon, niin pyrin kyllä omalta osaltani myös miettimään sitä, miten unionin ja Sveitsin mahdollisia erimielisyyksiä voitaisiin ratkaista tehokkaammin ja varmistaa, että sisämarkkinan säännöt tulevat sovelletuksi kohtuullisessa ajassa ja että yrityksillä on jatkossa mahdollisuus toimita esteettä. Mr. Kreutzmann. Äh, Herra Kreutzmann. Ja, vielen Dank, Herr... Kiitoksia puheenjohtaja. Jännittävä kysymys tietenkin on, että liikkuuko Sveitsi vai eikö se liikahda mihinkään. On olemassa monia ehdotuksia toiminnan parantamiseksi, sisämarkkinoiden parempaan täytäntöönpanoon. Me kaikki tiedämme, kuinka vaikea aihe Sveitsiä sisämarkkinat on. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, miten korkotulot pitää ilmoittaa. Viimeksi eurooppalaiset eivät siinä onnistuneet, mutta amerikkalaiset, kun ne esittivät karkeita vaatimuksia, niin ne ovat saaneet aikaan liikehdintää. Nyt sitten herää kysymys siitä, että onko Sveitsi kiinnostunut antamaan parannuksia Euroopan unionille ja siinä mielessä olisi järkevää laajentaa tätä myöskin valtioihin, koska minulla on sellainen mielikuva, että me etenisimme helpommin etämaiden kanssa kuin Sveitsin kanssa. Täytyy muistaa, että Sveitsillä on hyvin vahva suora demokratia, eli kansanpäätösongelma. Mutta me olemme todenneet myöskin, niin kuin tässä mietinnössä on, että että Sveitsin tuomioistuimet eivät hyväksy kaikkea, mitä me olemme tehneet ja sitä varten siinä on ongelmia ja siksi minä haluaisin sanoa, että asianomaisten kanssa pitäisi keskustella siitä, että kuinka laajalti on valmiutta kahdenkeskisiin sopimuksiin EUn kanssa, eh, siis Sveitsin tai etävaltioiden kanssa. Ja sitten sitten, jos tällaista valmiutta on, niin sitten mietitään, miten suhteita voitaisiin parantaa. Esimerkiksi siten, että olisi yhteisiä komiteoita ja nämä komiteat useammin tapaisivat toinen toisensa. Minun mielestäni pitäisi selventää tämä mielenkiinto ja valmius ja kun se on valma, varmaa, niin sitten voidaan keskustella eteenpäin. Kiitos. Herra Schwab, tiedän, että teillä on oma lehmä ojassa koska te edustatte vaalipiiriä, joka on ihan tuolla Sveitsin rajalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitän asiaa niin nopeasti, kun tiedän, että meillä on aikapainetta, mutta siitä huolimatta kielelläni on muutama asia. Ensin haluaisin kollega Raskovskia todellakin tästä laajasta ja asiallisesta eh, esityöstä kiittää. Tämä on erinomainen perusta ja minä myönnän, kun minä asun Sveitsin rajalla, ja monet asiat, mihin mietinnössä ja tutkimuksessa on viitattu, niin minä olen monen kohdannut, mutta monia en ole ihan tässä muodossa vielä kohdannut. Eli minä kannatan sitä, että asiaa laajennettaisiin, mutta täytyy sanoa, että Sveitsiä itseään käsitellään hiukan toisella lailla kahdenkeskisissä neuvotteluissa, neuvotteluissa kuin norjalaisia, islantilaisia ja Liechtensteinilaisia, Mutta kollega Traskowski sanoi, että jatkossa ei näin oikein voisi olla. Ja sitten minä en oikein ymmärrä sitä, kun sanotaan, niin kuin kollega liberaalista Kreutzmann sanoi, että Sveitsillä on vaikeuksia demokratian kanssa ja että tuomioistuimet eivät hyväksyisi kaikkia meidän tuomioitamme. Minulla on hyviä suhteita moniin sveitsiläisiin kollegoihin, mutta minusta tuntuu, että bilateraalit neuvottelut Sveitsin ja EUn välillä, jos sopimuksia on tehty, niin niitä pitää soveltaa eikä siitä ole mitään poikkeuksia ja minä toivon, että jos tämä Saskovskin ehdotus menee läpi, että me todellakin saamme täytäntöön pantua kaiken sen, mitä jo on sovittu toisaalta palvelujen puolella, mutta sitten myöskin muiden tuotteiden kohdalla, jotka varsinkin raja-alueilla ovat tärkeitä. Kiitoksia. Ah, Kiitos herra Schwab, herra Tserkoski. Ehkä haluaisitte nyt sitten tehdä johtopäätökset. Thank you very much. I mean, I... Kiitos oikein paljon tämä harjoitus on mahdollisuus tehdä kolme asiaa. Ensinnäkin saamme katsauksen näistä, näihin suhteisiin ja näin taas käydään läpi kaikki nämä aiheet, joita olemme käsitelleet. Tämä työasiakirja, jonka mainitsitte, on todellakin erinomainen. Se on hyvä pohja tälle työllemme, kun työstämme eri asioita, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ja sitten toisaalta tämä uusi lähestymistapa, että otetaan etäkin mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että otetaan kumppanit mukaan. Tämä on tärkeää, koska haluamme tehdä heille selväksi, että olemme avoimia joskus, kun ulkopäin katsotaan omia ongelmia, niin tämä voi olla aika valaisevaa, eli miksipä ei. Ja sitten kolmanneksi haluamme tehdä ehdotuksia ratkaisuksia, jopa tässä nykytilanteessa, jos ajatellaan EU-Sveitsin suhteita, parantamisen varaa on, ja voimme tietysti miettiä myös tulevaisuutta ja katsoa olisiko mahdollista vielä tehdä joitain pieniä muutoksia nykyformaattiin. Eli kiitos kaikista kommenteista. Minä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa ja yhteistyössä sihteeristöön ja koordinaattoreihin pyrin miettimään näitä asioita ja järjestetään minikuuleminen ja noin kuukauden kuluttua saataisiin tämä uusi luonnos. Kiitos. Eli sitten kun meillä on aikataulu, niin kerromme siitä. Meillä on kokous, erityiskokous 8. helmikuuta, eli tuon kokouksen alussa sitten kerromme, mikä se aikataulu on. Ja toinen huomioni on se, että me olemme sisämarkkina emmekä ulkoasioiden valiokunta, eli meidän täytyy pitää huolta siitä, että me todellakin keskitymme näihin sisämarkkinaulottuvuuksiin. Olen jo puhunut Roa Wallisin kanssa, joka on, hän on varapuheenjohtaja Sveitsi valtuuskunnassa ja heidätkin täytyisi ottaa tähän mukaan. Me olemme olleet yhteydessä ja voin kutsua heidät keskusteluihin, eli varmaankin voimme näin tehdä yhteistyötä. Kiitos. Ja nyt sitten seuraava lanseeraus. Tärkeä mietintö, jonka esittelijä on herra Grech. Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen. Valitettavasti meillä on jälleen kerran vähän aikaa, mutta jos herra Grech voisi hieman hahmotella mietintöään ja sitten tulisi puhua myöskin aikataulusta ja sitten varjoesittelijät Karas, Rosfor, minä itse, Erodion. Eli varjoesittelyiden tulee puhua hyvin lyhyesti, mutta kuten sanoin, niin tässä on vain tarkoitus saada tämä asia liikkeelle ja meillä on sitten mahdollisuus syvällisempään pohdiskeluun myöhemmin. Herra Gre. Kiitos. Kirjeessä, joka lähetettiin herra Montille. Puheenjohtaja Barroso sanoi, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan integraation ja kestävän kehityksen kulmakivi. No periaatteessa me olemme tästä samaa mieltä, mutta kuten kaikki tietävät, kulmakivien täytyy olla vakalla pohjalla ja tämä kyseenomainen kulmakivi, sitä täytyy hieman pönkittää. Sisämarkkinoiden saattaminen vakaalle pohjalle, se on välttämätöntä unionin integraation kannalta, mutta integraatio ei ole mikään peruuttamaton prosessi ja siitä on itse asiassa tullut hyvin vaikea prosessi, eikä sitä tulisi pitää itsestäänselvyytenä. Kuluttajan suojaakaan ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä. Olisi aika lailla pöyhkeilevää, jos tällä tavalla toimisimme, mutta meidän täytyy tajuta, miten tämä toimii. Näinä aikoina me tarvitsemme sisämarkkinoiden uudelleen tarkastelua. Meidän täytyy uudistaa sisämarkkinoita ja kuluttaja ja kansalainen täytyy pitää tämän prosessin ytimenä, jotta saavutetaan se, mikä on tehtävissä ja ottaen huomioon tämän päivän taloudelliset realiteetit ja kansalaisten prioriteetit näinä aikoina. tavallisten kansalaisten käsitykset sisämarkkinoista ovat usein olemassa olemattomia tai ne ovat hyvin sekalaisia tai ne ovat negatiivisia. Jos menee vaalipiiriin ja kysyy, mitä kuluttajasuoja ja sisämarkkinat tarkoittavat, niin hyvin usein saa hyvin tyhjiä vastauksia. Tähän tulisi puuttua ja siihen tulisi puuttua välittömästi. Tämä hiljattainen rahoitusmarkkinoiden kriisi, sen ei tulisi sanella sitä tapaa, jolla me haluamme sisämarkkinoita uudistaa, mutta kuitenkin taloudellinen ilmapiiri ja taloudelliset realiteetit täytyy ottaa huomioon, kun laadimme suunnitelmaa, jolla sisämarkkinoita uudistetaan. Minun aikomuksenani on asettaa tähän mietintöön seuraavat tavoitteet. Ensinnäkin esteisiin täytyisi tarttua, niihin esteisiin, joihin on törmätty viime aikoina, jotta sisämarkkinoista tehdään elinkelpoiset. Toiseksi meidän tulisi myöskin ilmaista meidän tavoitteemme sisämarkkinavaliokuntana ja Euroopan parlamenttina on suhteessa sisämarkkinoihin, aivan erityisesti jos otamme huomioon vuoden 2012 ja markkinoiden uudelleen lanseerauksen. Ja meidän täytyisi myöskin laatia aivan erityisiä toimenpiteitä, jotta tämänhetkistä tilannetta voidaan korjata. Ehdottaisin, että uuden komission tulisi vuoden 2010 loppuun mennessä laatia asiakirjan, jossa tehtäisiin ehdotus uudesta sisämarkkinoiden lainsäädännöllisestä ehdotuksesta, jossa lähettäisiin liikkeelle perussopimusten tavoitteista, eli saavutettaisiin kilpailukykyinen markkinatalous. Tällainen holistinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon eri esteet ja epäselvyydet ja myöskin yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ja niin edelleen. Komission tulisi laatia uusi asialista sisämarkkinoille, jossa sellainen asialista, jossa kuluttaja asetetaan sisämarkkinoiden sydämen. Meidän tulisi myöskin varmistaa se, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet ja että tasapainoa eri toimijoiden väliltä löytyy. Toinen tavoite voisi olla se, että kuluttajan suoja prosessin täytyy olla yksi niistä kulmakivistä, jolle EU-lainsäädäntöä rakennetaan ja aion myöskin ehdottaa sitä, että koetetaan saada aikaan parempaa lainsäädäntöä, jotta pk-yritysten taakka hieman kevenisi ja että saataisiin rakentavaa dialogia jäsenvaltioiden komission ja sääntelijöiden kanssa. Meidän tulisi mietinnössä myöskin painottaa sitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytyy yhtenäisellä tavalla täytäntöönpanna ja tämä on valtaisa haaste meillä on ja herra Barnier viittasi tähän kuulemisessa, meillä tulisi olla tiukempi kanta lainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamiseen. Suurimmat esteet, jotta voisimme saavuttaa tehokkaat eurooppalaiset sisämarkkinat ja saataisiin siitä täysi hyöty irti, tässä on kysymys kansalliseen lainsäädäntöön viemisestä ja luottamuksesta. On ilmiselvää, että jäsenvaltiot eivät onnistu viemään kansalliseen lainsäädäntöön sisämarkkinalainsäädäntöä ja myöskin täytäntöönpanon puutteet usein tapahtuvat kuluttajien kustannuksella. Myöskin lainsäädännössä on porsaanreikiä omistajuudesta on puutetta, yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä on puutetta silloin, kun puhumme sisämarkkinalainsäädännön vahvistamisesta. Ja lisäksi, ja tämä on hyvin tärkeää, on luottamuksen puutetta kuluttajien ja pk-yritysten keskuudessa. Yksi lisäeste on se, että nationalismi ja protektionismi ovat nousemaan päin ja tämä tulee olemaan tulevaisuuden haaste. Minä ehdottaisin että meillä tulisi olla parempi laatuista lainsäädäntöä, meillä tulisi olla myöskin yleishyödyllisiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä, meidän tulisi parantaa Solvitin toimintaa ja meidän tulisi myöskin laajentaa tämä turvallisuuskäsite koskemaan myöskin rahoitustuotteita. Meidän täytyisi hoitaa tämä väärännysten kysymys ja tekijänoikeussuojakysymykset ja sitten sähköiset markkinat ja online-kauppa ja myöskin rajat ylittävät terveyspalvelut tulisi käsitellä. Nämä voisivat toimia minun mietintöni puitteina. Tämä on ei millään muotoa helppo tehtävä, koska tässä on niin monia erilaisia etonäkökulmia, mutta meillä löytyy tästä valiokunnasta oikeanlaista sitoumusta ja myöskin jäsenvaltioista sitä sitoumusta löytyy. Eli ehdottaisin, että me äh, minun täytyy siis tuottaa tästä luonnos kahdeksanteen päivään mennessä Aikaa ei ole paljon, jotta muutkin varjoesittelijät voisivat kantaa kortensa kekoon, eli tulen ehdottamaan ja suosittelen sitä, että meidän tulisi hieman uudelleen rukata aikataulua, jotta saataisiin kaikille asiasta kiinnostuneille ja erityisesti varjoesittelijöille enemmän aikaa tämän asian käsittelyyn. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uh, Kiitos, Louis. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen projekti, mutta joka tapauksessa, kuten jo sanoin, niin ajasta on puutetta, koska vielä Sartorin mietintökin täytyy käsitellä, mutta jos nyt varjoesittelijät voisivat lyhyesti kommentoida tätä yleistä lähestymistapaa sen sijaan, että menisimme nyt yksityiskohtiin ja sitten puhuttaisiin myöskin aikataulusta. Otmar Karaskin on paikalla. Toivottaisin hänet tervetulleeksi, eli annan hänelle puheenvuoron ensin, sitten herra Rosford ja sitten minä teen lot... Ja rouva Dionkin on paikalla. Ja minä sitten kerron omat kommenttini yhteenvetopuheenvuorossani. puheenvuorossani. Ensimmäinen kohta, puheenjohtaja. Minä olen hyvin iloinen yhteistyöstä esittelijän kanssa. Sisämarkkinat eivät ole valmiit ja sisämarkkinoilla on paljon potentiaalia. Sisämarkkinat ovat yksi vastaus rahoituskriisiin ja vastaus myöskin globalisaatioon. Siksi meidän täytyy sisämarkkinoiden esteet poistaa. Ja toiseksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kun sisämarkkinat eivät ole pelkästään juridisten määräysten kysymys, vaan kyseessä on investoinnin, tutkimuksen, koulutuksen, yhteistyön, veropolitiikan, aluepolitiikan aloilla. Ja minun mielestäni komissiota pitää vaatia, että se te, laatii avaustaseen, avaavan taseen ja sitten katsotaan, että miten rahoituksen kautta sisämarkkinoida voidaan vahvistaa. Ja sitten pitää laatia lista kaikille jäsenvaltioille sisämarkkinakonseptista eurooppalaisessa mielessä. Ja sitten toiseksi nyt meillä on Lissabonin sopimus, ja se on, siinä on uusi lähtökohta. Meillä on perusoikeuskirja, perusoikeudet kaikille kansalaisille – sen pitää vaikuttaa myöskin sisämarkkinapolitiikkaan ja sitten meillä on myöskin malli sosiaalisesti kestävästä taloudesta ja sitten meillä on sopimus täystyöllisyydestä ja sitten meillä on kilpailuvälineet. Nämä kohdat pitäisi sisämarkkinakonseptissamme ottaa mukaan. Meillä pitäisi olla järjestyspoliittiset puitteet, jossa määritellään – nämä alueet. Eli jos ajatellaan tätä jännitettä, integraatiopolitiikkaa ja sosiaalista kohesiota, niin tässä on erilaisia toimivaltoja. Ja sitten kolmas kohta on, että kun meillä on erilainen toimivalta tilanne, niin siitä aiheutuu ongelmia, jos ajatellaan koordinointia veropolitiikassa, talousarviopolitiikassa, talous, sosiaali, koulutus, politiikassa. Jos me emme saa enemmän eurooppalaista koordinaatiota aikaan, niin silloin sisämarkkinat eivät voi kehittyä optimaalisesti, koska mm, sisämarkkinakysymykset kuuluvat eurooppalaisuuteen. Ja sitten meillä on PK-yritysten kohdalla Small Business Act, mutta meillä ei ole toimivaltaa täytäntöönpanna panna sitä, sitä varten sen täytyy olla osa sisämarkkinakonseptia silloin, kun se koskettaa pk-yrityksiä. En halua sitä sen enempää käsitellä, mutta meidän täytyy mm, käsitellä sitä kysymystä, että onko se meidän valiokuntamme asia, miten käsittelemme rahoitus, sisä, rahoituksen sisämarkkinoita mietinnössämme, jätämmekö sen ulkopuolelle vai onko se osa mietintöä. Tämä kysymys pitää selventää Tämä kysymys on erittäin tärkeä kysymys ja meidän täytyy ottaa myöskin uusia lähtökohtia mukaan ja esittää ne komissiolle vaatimuksena. Kiitos. Herra Rochefort. Kiitos puheenjohtaja. Herra Greg oli oikeassa mainitessaan kaikki nämä tärkeät kysymykset, jotka liittyvät tähän aiheeseen, joka on todella oleellinen sisämarkkinoiden edistämisen kannalta. Ja Mielestäni tässä pitää huomioida se, että Montin ajatus on nyt mahdollisuus. Pitää pitää sitä mahdollisuutena, kun Barroso antaa tämän mission tehtäväksi, niin tässä ikään kuin saadaan turbomoottori nyt mukaan. Herra Montihan tässä, kuten te sanoitte, esittää analyysin, joka menee ihan ongelman ytimeen ja juuriin tutkimaan. Eli mietitään tätä sisämarkkinoiden rakentamisen mukanaan tuomaa väsymystä, eli pitää huomioida se, mitä hän sanoi. Eli meidän pitää lähteä uudelleen liikkeelle, ikään kuin perustaa tämä alusta alkaen uudelleen. Pitää uudelleen määritellä se, miksi olemme yhdessä, ja pitää toistaa tämä. Ja hän, hän puhuu tästä uudesta sopimuksesta, ja tämä on hyvin tärkeää. Hän sanoi, että Mehän olemme eri maita, mutta ne maat, joissa on sosiaalista markkinataloutta, tämä koskee Ranskaa, Saksaa ja ehkä myös Belgiaa, että nyt nämä maat eivät ole kovin innostuneita sisämarkkinoiden syventämisestä. Ja sitten sanotaan myös anglosaksille maille, että harmonisointi verotusalalla ei kiinnosta ja meidän pitää miettiä sitä, mitä Mari Monti sanoo. Ja pitää ajatella sitä, mitä hän ehdottaa. Ei näitä asioita pidä uudelleen laittaa yhteen, mutta pitää voida saada lisää luottamusta. Ja on hyvä, että herra otti mukaan tänne kuluttajan, sillä kuluttaja on hyvin tärkeä. Mutta kuluttaja pitää katsoa myös kansalaisena. Hän on myös palkansaaja ja häntä kiinnostaa näiden asioiden rakentaminen ja yhdistäminen. Eli pitää mennä juuri tuohon suuntaan. Pitää antaa tukea tälle kapasiteetille linjata asioita ja sitten Michel Barnier voi tältä pohjalta jatkaa. Me olemme kuulleet, mitä herra Monti sanoi. Komission on tämän katsauksen ja sitten yhtä Harbour on järjestänyt lounaan ja Monti johti tätä kuulemista IMKO-valiokunnan asiakirjat ovat teidän saatavillanne ja ehkä voitaisiin katsoa pöytäkirjaa, ehkä siellä oli vielä jotain selvempää kuin mitä lounan pöytäkirjasta käy ilmi. Eli kyllä näistä asiakirjoista varmaan olisi meille hyötyä. Kiitos. Uh, Mr. Dion. Herra Dion. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja pääasiallinen haaste, koska aikaa on hyvin vähän näin tärkeän mietinnön käsittelyyn, niin tulisi välttää liiallinen teknisyys. Me emme tarvitse uutta tulostaulukkoa kaikista näistä pienemmistä ongelmista, joihin täytyy puuttua. Olen edellisen puhujen kanssa samaa mieltä siitä, että pääasiallinen haaste – on se, että voitamme kansalaisten sydämet tässä asiassa. Eli jos mietinnössä voitaisiin keskittyä tähän, miten me yritämme saada yhteyden kuluttajiin. Jos ihmiset ymmärtävät tämän ja ovat sisämarkkinoiden puolesta, niin silloin he todennäköisesti toimivat. No, esitän asiani lyhyesti, koska tämä ei ole mikään lopullinen keskustelu. Eli haluaisin ottaa esille muutaman asian, jotka minun mielestäni ainakin minun maassani ovat saaneet aikaan kritiikkiä sisämarkkinakäsitteeseen liittyen. Ensimmäinen liittyy siihen, että joskus tulee ehdotuksia tai Esimerkiksi komissio puuttui sisämarkkinoiden varjolla erään eläintarhan toimintaan ja sitten jouduttiin tunnustamaan, että tässä mentiin hieman liian pitkälle, koska eihän eh, eh, eläintarha-alalla mitään todellista kilpailua olekaan. Eli näyttäisi siltä, että tällaista ajattelutapaa on varsinkin silloin, kun on kysymys julkispalveluista tai puolijulkisista palveluista. Eli tässä on menty ehkä hieman liian pitkälle ja jos tästä voitaisiin päästä eroon, meillä on myöskin muita esimerkkejä, jotka ovat olleet haitallisia. Sitten nämä yhteiskunnalliset oikeudet. Tähänkin liittyy ongelmia tuomioistuimen tuomioiden takia No yksityiskohtiin en mene, mutta ehkä me voimme rakentaa sen päälle, mistä herra Monti puhui. Tähän osa-alueeseen tullaan kiinnittämään paljon huomiota. Ja sitten mitä pk-yrityksiin tulee, niin olen huomannut, että on kahden kategorian pk-yrityksiä. Niitä, jotka haluavat pysyä paikallisina ja niitä, joita, joilta, joista löytyy potentiaalia ja haluavat toimia eurooppalaisella tavalla. Ja joskus, jos harmonisoidaan sääntöjä, esimerkiksi tiedon osalta, niin saatetaan luoda ongelmia niille, jotka haluavat pysyä paikallisella tasolla, koska me laadimme liian hankalia ja monimutkaisia lakeja. Eli kolmas haaste on se, miten me saamme yksinkertaistettua säännöstöä aikaan, joka olisi mielenkiintoista kaikkien yritysten kannalta, riippumatta siitä, haluavatko nämä yritykset toimia eurooppalaisilla markkinoilla vai eivät. Tämä minun mielestäni on erittäin tärkeä osa tätä mietintöä. Uh, Kiitos ja sitten muutama kommentti minulta ja sitten äh, Lui saa vielä loppupuheenvuoron. Olen samaa mieltä erityisesti siitä, mitä herra Rosford sanoi tästä kohdentamisesta. Meidän tulisi pitää tätä toiminta-asiakirjana herra Barnierin kannalta ja myöskin sitten yhdistää se ehkä herra Montiin kuuntelin Luija tarkkaan, kun hän puhui kilpailukykyisestä sisämarkkinasta ja uudesta asialistasta ja siitä, että asiat tehdään tutuiksi kuluttajille. Ja puheenvuoron loppua kohden hän mainitsi myöskin muita tärkeitä asioita, terveys, henkinen omaisuus, mutta meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, että keskitymme niihin asioihin, joissa me valiokuntana voimme saada jotakin aikaiseksi. Meidän täytyy varoa mm, ylimitoittamasta tätä Eli minä puhuisin ennemminkin laadun ja fokuksen puolesta sen sijaan, että puhuisimme määrällisistä asioista. On paljon muitakin asiakirjoja, joissa näihin muihin ulottuvuuksiin tullaan parlamentissa puuttumaan. Eli tämä olisi minun kommenttini Ehdotukseni esittelijälle olisi täten, että keskustelemme asiasta sihteeristön kanssa ja ehdotet, ehdotamme sitten uudistettua, tarkistettua aikataulua ja myöskin tapaan varjoesittelijät ja sitten asioissa päästään eteenpäin. Eli Lui, jos voisit nopean yhteenvedon tehdä ja kertoisit, oletko samaa mieltä tästä ehdotuksesta aikataulun suhteen ja sitten mennään asioissa eteenpäin. First of all, I would like... Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoja kaikista näistä panoksista, mitä he ovat antaneet. Tuskinpa tästä nyt tulee kovin tekninen tästä mietinnöstä. Se tehtiin jo selväksi, mutta meidän pitää kyllä antaa tällaistakin tietoa. Minä en halunnut käyttää mitään tämmöisiä äh, avainsanoja vain, enkä halua sanoa, että meillä on tavoite ilman, että kertoisimme, miten siihen pyrimme pääsemään. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä siitä, että pidä olla liian teknisiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi antaa omat erityisehdotuksemme ja suosituksemme, vaikka olen sitä mieltä, että meidän pitää käyttää oikeita käsitteitä ja mainitaan strategisia tavoitteita, niin kyllä täältä pitäisi löytyä myös meidän omat suosituksemme, eli miten me haluamme tämän integraation saada aikaiseksi, muuten meitä arvostellaan siitä, että käytämme näitä yleisiä suuria sanoja, mutta me kuitenkaan tuo siihen mukaan mitään konkreettista toimintaa, eli tarvitaan tasapaino mielestäni. Ja sitten aikataulukysymykseen. Minusta olisi parempi pidentää aikamäärä, että saataisiin mahdollisimman paljon ehdotuksia kollegoilta, kuten sanoin, tästä mietinnöstä tulee hyvin tärkeä, eikä sitä pitäisi rajata ainoastaan reaktioksi rahoituskriisiin, eikä sen pitäisi rajoittaa ainoastaan Montin työhön. Tämä pitää olla osana tässä, mutta sen pitäisi olla meidän omaa kannanottomme imkona ja parlamenttina, eli miten haluamme sisämarkkinoiden kehittyvän. Meidän ei pidä sitoa itsemme minkään ennakkoajatukseen mistään erityistä mietinnöstä. Jos pystymme sopimaan aikataulusta puheenjohtaja, niin varmasti voidaan lopettaa tämä tähän. Well, thank you very much. Um... Suurkiitokset. Tiedän, että Roa Daily on täällä paikalla sisämarkkinoiden pääosastolta, mutta me emme nyt valitettavasti voi tehdä oikeutta teidän läsnäolollenne, mutta varmaankin seurasitte keskustelua tarkkaan ja te tulette saamaan sitten palautta tästä työstä ja haluaisin kiittää sitoumuksesta tähän työhömme. No niin, hyvä. Me valmistelemme sitten aikataulun, joka jaetaan kaikille nyt olemme saaneet hieman aikataulusta kiinni, mutta tämä 10 minuuttia on vielä saavuttamatta. Eli meillä on nyt puoli tuntia aikaa ja kaksi tärkeää mietintöä. Rouva Sartori kertoo meille biosidivalmisteista ja sitten Rouva Head. Hän ei ollut maanantaina paikalla. Hänen mietintönsä Tiedän, että osa varjoesittelyistä on tulossa paikalle myöhemmin, mutta Rova Heedille antaisin neuvoksi, että hän enemmän pohdiskelisi tätä ennen kuin ryhdymme käsittelemään tätä. Me olemme tarkastelleet aikataulua. Meillä on Strasbourgissa iltakokous 8. helmikuuta. Tarkoituksena on äänestää herra Biilanin mietinnöstä ja myöskin sitten teollisuusvaliokunnan lausunnosta – me voisimme laittaa teidän mietintönne tämän kokouksen esityslistalle myöskin, koska teidän mietintönne on niin hyvä asiakirja ja niin kattava, että ei sitä tänä iltapäivänä voida käsitellä kattavasti. Toivon mukaan te pääsisitte tuolloin tuohon kokoukseen, koska siis teidän läsnäolonne 8. helmikuuta olisi välttämätöntä. Tämä kokous järjestäisiin kello yhdeksän Eli jos tämä sopii, niin sitten me vain lykkäisimme määräaikaa tarkistukselle. Eli annamme teille aikaa tarkastella kalenterianne hieman. Ja pyydän nyt Rova Sartoria puhumaan tästä biosidilainsäädännöstä. Meillä oli tästä mielenkiintoinen kokous jo viimeksi ja silloin puhuttiin vaikutusarvioinnista. Eli ehkä voitte päivittää meitä sen suhteen, missä nyt mennään. Sì Presidente, forse posso aiutarla nella brevità proprio perché siamo al secondo scambio di opinioni e quindi eh, parliamo... Niin puheenjohtaja, kun nyt pystymme puhumaan, tämä on toinen käsittely, että kyseessä on sellainen aihe, josta olemme aikaisemminkin puhuneet. Eh, tai verrattuna viime kertaan, niin minä olen esittelijä Rouva Klaasin kanssa sopinut siitä, että mistä artikloista keskustellaan. Ja sitten työjärjestyksen artiklan 50 pohjalta pitkä valiokunnat tulevat kyseeseen. Eli me sovimme muutamista ehdotuksen artikloista, ennen kaikkea sellaisista, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja kuluttajan suojan artik- artikla 25, 1 ja 2 ja sitten 28, 90, 40, 47 ja 58 ja 62 olivat näitä artikloita, joista olemme sopineet kollegan kanssa ja voimme nyt erityisesti keskittyä näihin. on tärkeää myöskin, jos ajatellaan muita aiheita, mitä Envivaliokunnassa käsiteltiin ja joista sovittiin, että ajatellaan, mitä vaikutuksia tällä asetuksella on sisämarkkinoihin ja mitkä ovat sitten Envivaliokunnan tavoitteet, eli että lupamenettelyn pitäisi olla tehokkaampaa ja biosiidivalmisteiden harmonisointi Euroopan markkinoilla niin pitkälle kuin mahdollista ja sitten kansalliset markkinat ja kustannuksia pitäisi laskea lupamenettelyssä ja sitten pitää myöskin kuluttajansuojan kohdalla taata turvallisuus ennen kaikkea niiden kuluttajien kohdalla, jotka eivät ole asiantuntijoita. Nämä ovat meidän tavoitteitamme ja Myöskin näihin liittyvät tarkistukset, ennen kaikkea menettely pienempiä, tarkist, pienempien tarkistusten kohdalla, niin niissä huolehditaan siitä, että free riding järjestelmä käytössä niin, että sitä ei hyvin heikosti käsitellä, vai, koska ähm, jos kyseessä on, on pk-yritykselle hyödyllinen säädös, niin siksi meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti sopeuttaa mm, määräyksiä jo nyt oleviin määräyksiin ja pitäisi välttyä päällikkäisyydeltä esimerkiksi REACH-asetuksen mm, säädösten kanssa. Meidän pitäisi suojella arkoja tietoja, mutta mm, pitäisi kuitenkin antaa mahdollisuus kuluttajille saa päästä näihin tietoihin. Meillä on valvontajärjestelmä, joka todellakin takaa myöskin tai antaa tietyt takuut. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että järjestelmä liittyy myöskin siihen, mikä se riski on. Tämä olkoot kaikki minun osaltani, kun meillä on aikapainetta ja keskustelussa varmasti saadaan vielä muita elementtejä selvitettyä ja meidän täytyy selventää niitä ja minä olen mielelläni kollegojen käytettävissä. Kiitokset Rova Sartori, olette oikeassa, että meillä on sopimus, josta me neuvottelimme menestyksekkäästi ympäristövaliokunnan kanssa, mutta tämä ei sitten poissulje sitä, että voimme kommentoida näitä muita osa-alueita ja tässä tapauksessa teidän täytyy sitten lähteä neuvottelemaan meidän kannastamme ympäristövaliokunnan kanssa niissä asioissa, joissa me olemme hieman täsmentäneet meidän oikeuttamme kommentoida, eli varmaankin varjoesittelijät tulevat tarkastelemaan tätä varjoesittelyistä. Gebhard Buzoi, Turmes ei ole paikalla, mutta Fox on paikalla. Eli ensin Roa Gebhardt, sitten Buzoi ja Fox. Ja sitten puheenvuoron saa Roa Savini. Ja onko meillä herra Speit komissiosta? Jos voisin pyytää teitä puhumaan suht lyhyesti, koska meillä on muitakin mahdollisuuksia keskustella tästä 23. helmikuuta, eli tämä ei millään muotoa ole viimeinen keskustelu koska 23. helmikuuta on seuraava täyskeskustelu. Ensin siis Gebhard. Minä toivon kovasti, että tämä ei ole lopullinen äh, keskustelu, koska tämä on ensimmäinen keskustelu. Minun täytyy sanoa, Rova Sartori, että se on oikein mukavaa, että te olette Envi-valiokunnan kolleganne kanssa neuvotelleet, mutta ähm, varjo esittelijänä. Minä en ollut lainkaan mukana. Te hyvin nopeasti luitte koko joukon näitä artikloja. Olisi ehkä mukava, jos voisitte lähettää meille ne kirjallisina. Se on tapa, jolla me tässä valiokunnassa normaalisti teemme yhteistyötä niin, että voin tarkastella sitä, että voiko minun ryhmäni hyväksyä tämän jaon. Ja olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme täytyy tämä asia nyt vielä kertaalleen tarkistaa. Voisitteko siis lähettää minulle nämä kirjallisena ja myöskin muille varjoesittelijöille niin, että pystymme näkemään, että mistä asioista te olette sopineet. Minä haluaisin nähdä sen. Minä esitän asian hyvin lyhyesti, koska me emme voi syvällisesti asiaa vielä käsitellä. Mutta mutta näistä biosidivalmisteista, niin kyseessähän on aivan erityisen suuressa määrin toisaalta kuluttajan suoja ja toisaalta turvallisuuskysymykset. Tällä alalla on tai voi olla kyseessä hyvin myrkylliset tuotteet ja se tekee kysymyksen hyvin vaikeaksi ja siksi onkin tärkeää, että meillä on riittävästi aikaa tutkia ehdotusta tarkkaan. Puheenjohtaja, minä myöskin pyytäisin, jos te kuuntelisitte minua. Minulla olisi myöskin se pyyntö, että sopisimme aikataulusta, joka mahdollistaisi sen, että hyvin täsmällisesti voisimme tarkastaa sen, että mitä seuraamuksia mistäkin määräyksestä aiheutuu tai sitten noistakin mitä muutoksista aiheutuu. Tämä on yksi aihe, johon mielestäni tarvitsemme paljon aikaa, koska tämä on erittäin tekninen teksti, mutta sillä saattaa olla poliittisesti myöskin hyvin laaja-alaisia vaikutuksia. Kiitoksia. Thank you very much, Chairman. Very... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin ilmaista, että olen iloinen tästä yksinkertaistamisesta ja kustannusten vähentämisestä, koska tästä saadaan sitten lisää varoja tutkimukseen, jotta yritykset voivat tuottaa turvallisimpia tuotteita. Etiketöinti on kuluttajansuojan kannalta äärimmäisen tärkeää ja etiketöinti, joka takaa sen, että nämä markkinoille saattamisvaatimukset tulevat täytetyksi Komission ajatuksena on järjestää tällainen keskitetty järjestelmä vain vähäriskisille biosidituotteille, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat sanovat edellisessä keskustelussa liittyen siihen, että meidän täytyy määritellä paremmin, mitä ovat nämä vähäriskiset tuotteet ja miksi sitä, tätä keskitettyä menettelyä ei laajennettaisi koskemaan kaikkia tuotteita. Ja sitten nämä hallinnolliset muutokset, niiden tulisi, niihin tulisi kohdistaa tällaisen nopean kaistan menettely ja myöskin menettelyjä tutkimuksiin, koska hallinnollisia menettelyjä ei, niiden ei tule kestää vuosikausia, kun yritykset yrittävät saattaa markkinoille uusia tuotteita. Haluaisin kiinnittää myöskin nanomateriaaleihin biosideissä huomiotanne, koska on vielä kysymyksiä niiden turvallisuuteen liittyen. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että nanomateriaalit ovat turvallisia kuluttajien kannalta. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että Euroopan unionin ei ainoastaan Euroopan unionin sisällä tuotetut biosidituotteet ovat turvallisia, vaan myöskin ne, jotka on tuotettu muualla, mutta tuodaan EU-markkinoille, koska tuotteen alkuperästä riippumatta meidän tulisi eurooppalaisen kuluttajan turvallisuudesta ja hyödystä pitää kiinni. Thank you, Chairman. You've brought us back to time very nicely and very efficiently. Um, I think... Kiitos puheenjohtaja. Nyt on päässyt taas aikatauluun. Kaikki on varmasti samaa mieltä siitä, että nykyinen biosiidilainsäädäntö on liian tiukkaa ja nyt tämä on hyvä hetki parantaa sitä. Ryhmämme haluaisi 2023 vuodesta aikaista tätä tarkast- uuden tarkasteluaikaa ja haluaisimme että nopeasti mentäisiin tähän uuteen järjestelmään keskittämisen osalta. Ja sitten olemme samaa mieltä siitä, että nykyinen alaisen riskin määritelmä on liian tiukka. Sitä pitää laajentaa, jotta tähän mahtuisi useampi tuote. PK-yrityksillä on nyt noin 75 prosenttia näistä markkinoista uusien tuotteiden kehittäminen on hyvin kallista. Tämä halutaan ottaa esille tässä ehdotuksella, mutta halutaan myös lisää avustusta PK-yrityksille. Haluamme yksinkertaisen ilmoitusjärjestelmän, jotta viranomaiset voivat päättää, mitä vaatimuksia on täytettävä. Ja sitten tämä poissulkemiskriteeriehdotus on vähän hankala. Meidän mielestämme ajatus siitä, että tietyt tuotetyypit kiellettäisiin, on ongelmallista. Jos meillä on kasvinsuojelulainsäädännössä tuotteita, niin ei niitä voi rationaalisti kieltää, sillä biosidit ja kasvinsuojelutuotteet ovat hyvin erilaisia ja siksi haluamme tehdä yhteistyötä Sartorin kanssa ja parantaa komission ehdotusta. Kiitos. Um, Kiitokset. Eli Ehkä komissio voisi lyhyesti kommentoida näitä tähän saakka esille otettuja kohtia ennen kuin annan puheenvuoron Sartorille. Eh, herra Speit. Yes, many thanks, Chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ihan hyvä on ollut kuulla monia kommentteja tänä iltana. On selvää, että tähän ehdotukseen liittyy tärkeällä tavalla sisämarkkinaulottuvuus. on pyrkineet parantamaan menettelyjä, joilla annetaan luvat näille tuotteille. On siis hyvä, että pyritään yksinkertaistamaan ja parantamaan toimintamahdollisuuksia pk-yritysten osalta, mutta tietyn vakuutuksen antaisin teille tämän poissulkemisen osalta olemme täysin tietoa siitä, että tämä pitää myös olla sovellettavissa biosideihin ja ainoastaan tapaustapaukselta. Komission ehdotuksessa sanotaan, että kansanterveyssyistä ehkä joku biosidituote pitää pitää käytössä, vaikka se olisi aika myrkyllinen. Eli tässä mielessä olemme samalla linjalla, mutta sitten on muitakin elementtejä, joihin ehkä kannattaisi paneutua lisää. Ja yleisesti ottaen voimme yhtyä siihen, mitä tähän asti on sanottu. Uh, Mrs. Sartori. Rouva Sartori. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään meillä on hyvin vähän aikaa käytettävissä oikeastaan. Kyseessä oli toinen keskustelu tästä mietinnöstä 5. marraskuuta jo oli ensimmäinen keskustelutilaisuus, mutta todellakin pyydän anteeksi kollegoilta sitä, että emme ole ottaneet eh, kaikkia ryhmiä mukaan 13. marraskuuta lähetimme kaikille ryhmille tietoa tästä sopimuksesta, minkä Rouva Klaasin kanssa tein, mutta minä todellakin jätin varjoesittelijät ulkopuolelle, näin ei tule koskaan enää tapahtumaan. Ja jos nyt ajatellaan käännöksiä, jotka todellakin pitäisi vielä saada valmiiksi, ja siinäkin on tietyt määräajat. Kuten sanottua, kollegat, minä olen samaa mieltä kuin mitä täällä sanottiin. Olen hyvin iloinen siitä, että tänään keskustelemme asetuksesta ja siitä, mitä se kaikkea mukanaan tuo. Ja siitä, että nyt siirrytään direktiivistä asetukseen, niin se merkitsee sitä, että me haluamme tarjota Euroopan sisämarkkinoille turvallisuutta – ja se on välttämätöntä silloin, kun valitaan asetus. Se merkitsee lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltiossa ja niitä, sitä pitää myöskin suoraan soveltaa. Se on suuri askel eteenpäin. Ja sitten meillä on myöskin se filosofia, jonka jo mainitsin. Eli pitää paikkansa se, mitä komissio sanoi, että tästä pitäisi tiettyjä vain kohtia ottaa esiin, eli pitää yksinkertaistaa ja pitää aina keskittyä kuluttajien turvallisuuteen, pitää miettiä PK politiikkaa ja pitää hyvin huolellisesti edetä ajatellen tuotteiden laatua ennen kaikkea. Niitä tuotteita pitää miettiä, joita ei tuoteta Euroopan unionissa ja e, jotka tarvitsevat erityistä varmuutta ja turvallisuutta ja hyvää käytäntöä niissä maissa, missä niitä valmistetaan. Kiitos. Kiitos, Roa Sartori koordinaattorit antoivat minulle valtuudet tehdä yhteistyötä kanssanne tämän tiivistetyn yhteistyön merkeissä ja että keskitytään niihin asioihin, jotka kuuluvat meidän vastuualueisiin, eli markkinoille saatamiseen ja molemminpuoliseen tunnustamiseen ja niin edelleen. Mitä aikatauluun tulee, ehdotus, joka Rova Sartorillakin jo on, on sellainen, että hän lähettää nämä käännettäväksi toiseen helmikuuta mennessä ja sitten me keskustelemme 23. helmikuuta tästä ehdotuksesta ja määräaika tarkistuksille on ensimmäinen maaliskuuta, niitä käsitellään 16. maaliskuuta ja valiokunnassa näistä äänestetään 17 maaliskuuta ja sitten tästä äänestään ympäristövaliokunnassa 26. huhtikuuta. Tämä on se käytännön aikataulu ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kolme kokousta, jossa me voimme pohdiskella tätä asiaa ja puhua tästä vaikutusarvioinnistakin. Sartori tekee innokkaasti varmaan yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, että varmistetaan se, missä tätä tiivistettyä yhteistyötä on, että me saamme varteenotettavia tarkistuksia aikaiseksi, jotka sitten saadaan täysistuntoon mukaan. Herra Busoille sanoisin, että nanomateriaalien muut mukaan ottaminen, ne kyllä kuuluvat ympäristövaliokunnalle, mutta Tämä nyt on lausunto, ei mikään sisällöllinen kokonaisvaltainen lausunto. Haluaisin kiittää Rouva Sartoria ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Ja nyt sitten, jos siirrytään viimeiseen esityslistan kohtaan, se piti käsitellä jo ensimmäisessä kokousosiossamme, mutta olen todella iloinen, että Rouva Head on nyt tänään päässyt paikalle. Hän on laatinut erittäin kattavan ja hyödyllisen mietinnön ja täsmentääkseni sitä, mitä jo aikaisemmin sanoin, koska aikaa on vähän, ehdottaisin, että pidetään kiinni määräajasta tarkistuksille ja loppuäänestyspäivämäärästä, mutta mahdollistettaisiin sitten pitempi käsittely tälle mietinnölle 8. helmikuuta, jos te tuolloin pääsette paikalle. Jos tämä sopii teille, niin annan nämä yksityiskohtaiset päivämäärät myöhemmin, mutta annan teille nyt puheenvuoron, että voitte johdatella meidät tähän aiheeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitän asiani hyvin lyhyesti, varsinkin ottaen tulkit huomioon, koska 18.30 he lopettavat työnsä. Ensinnäkin pyydän kovasti anteeksi sitä, että en pystynyt olemaan täällä maanantai-iltapäivänä. Minä olin Ruotsissa lentokentällä kiinni. Valitettavasti pienten lentokenttien laita on niin, että minulla ei ollut mahdollisuutta päästä sieltä tänne. Teillä on minun mietintöluonnokseni kuluttajan suojasta ja kuluttajataulukosta. Haluaisin aluksi kiittää kovasti kaikki asianomaisia hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä, erityisesti IMKon sihteereitä ja minun työntekijöitäni ja varjoesittelijöitä, jotka olen tässä tavannut ajan kuluessa. Asianlaita on niin, että meidän tehtävämme sisämarkkinavaliokunnassa ei ole olla pelkästään markkinoiden valvoja, vaan suuressa määrin me olemme myöskin kuluttajien valvojia ja kuluttajien tulostaulukko on erittäin hyvä markkinoiden valvontaväline. Meillä on ollut se käytössä. Nyt toista kertaa käsitellään kuluttajatulostaulukkoa tässä valiokunnassa ja sitä on tarkoitus myöskin eh, kehittää tulevaisuudessa niin, että toivottavasti voimme keskustella monien vuosien ajan tästä kysymyksestä. Minun mietintöni käsittää koko joukon erilaisia ehdotuksia siitä, miten tätä tulostaulukkoa voidaan muuttaa uusi eh, rahoitusta, tietojen keruun, markkinoiden valvonta, eh, integrointi, konfliktien, ristiriitojen käsittely, mutta myöskin se, miten kuluttaja eh, suojelun ja sääntelyä kehitetään. Minusta tuntuu, että en käsittele tätä mietintöä niin eh, sisällöltään tarkkaan, vaan haluaisin kuulla, että mitä varjoesittelijöillä mahdollisesti on sanottavana tähän minun esitykseeni. Toivon, että pidämme kiinni tästä aikataulusta, eli toinen helmikuuta kello 12 tarkistusten jättämisen määräaika valitettavasti on niin, että minä asun eh, sellaisella pienellä paikakunnalla Ruotsissa, että minä en saa näitä tarkistuksia ennen kello 21 maanantai-iltana, niin että odotan maanantai-iltaan asti niitä. Minä joka tapauksessa ajattelin pitää varjokokouksen varjoesittelijöiden kanssa niin nopeasti kuin mahdollista sen jälkeen, kun tarkistukset ovat tulleet ja katsomme, että voimmeko saada aikaan sitten kompromisseja. Ehkä minä päätän tähän. Uh, right. Now I think, uh, No niin. Varjoesittelijöitä ei tähän kellon aikaan enää ole montaa jäljellä. Moti ole paikalla. Komi. Ah, hän onkin paikalla. Ilman mikrofonia. Niin, en nähnyt teitä. Jos olisitte ollut täällä edessä, niin olisin nähnyt. Olette siellä aivan takarivissä. Niin siis äh, Roa Komi, herra Rosfor, Roa Turunen ei ole paikalla, minä olen paikalla, Trianda Filides ei ole paikalla. Eli Roa Komi, jos voisitte sieltä huoneen äärirajoilta antaa kommentin, ja sitten David Mayer myöskin on paikalla. A scuola, giustamente, quindi ritorno... Niin, olen täällä luokan takana, niin kuin koulussa oli tapana. Herra Motti antoi minulle muistiinpanonsa, eli ensinnäkin onnettelisin esittelijä erinomaista työstä ja hän sitten seuraavat ehdotukset. Kuluttajien arviointipuitteet, tämä on hyvä väline, mutta se ei ole vielä loppuun saatettu. Eli jäsenvaltioiden panokset, jos ne on saatu, ne eivät ole aina homogenisia yhdenmukaisia, eikä niitä pystytä sen takia kunnolla analysoimaan. Herra Monti on sitä mieltä, että ei pidä liian nopeasti lähteä tulkitsemaan näitä tietoja. Ja sitten kuluttajien ja tuottajien välinen tasapaino. Tuottajilla on enemmän mahdollisuuksia ja varoja olla näkyvillä mutta ei saa unohtaa myöskään kuluttajien etuja eikä myöskään tuottajia. Eli jos puhutaan kuluttajan viraston perustamista, niin kuin sanotaan 38, jos se olisi todellakin valtainen, niin tämä tarkoittaisi pikemminkin ehkä demokraattisen keskustelun loppumista eikä aloittamista. Ja sitten riiten ratkaisumenettely. No on olemassa muitakin riitojen ratkaisutapoja, jotka ovat tuomioistuimen ulkopuolisia, jotka ovat tärkeitä, eivätkä ole niin hankalia ja kalliita kansalaisille. Herra Motti haluaa mainita myös seuraavat aspektit, joita hän käsittelee esittelijän kanssa. Aktiivisen kuluttajapolitiikan määritelmä, tämä löytyy kohdasta kaksi, ja sitten tapa tukea kuluttajaa, järjestöjä, ja sitten kohta seitsemän, siinä puhutaan siitä, että koulutusjärjestelmässä pitäisi lapsuudesta alkaen kouluttaa kuluttajaksi. Ja sitten lopuksi ymmärrämme kyllä 32 kohdan merkityksen, mutta emme tiedä kannattaako pyytää jäsenvaltiolta lisää ponnistusta rahoituksen osalta. Tarvitaan laajempi tiedotusstrategia ja on huomioitava, että institutionaalisella tasolla, ei hallitusten tasolla, on kuitenkin olemassa tahoja, jotka kertovat kuluttajille heidän oikeuksistaan. Herra pyysi anteeksi, ettei päässyt paikalle. Hän kuitenkin haluaa kiittää esittelijää. Herra puheenjohtaja Rohed, puhun mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti ja teen huomioita, joiden tarkoituksena on parantaa tätä jo teidän jo tällä haavaa erinomaista mietintöä neljä kohtaa. Ensimmäinen liittyy tulostaulukon puolustamiseen. Tämä on hyvin tärkeä ja haluaisin mainita tämän sen takia, koska olin ymmärtävinäni, että mitä tietojen syöttämiseen tähän taulukkoon tulee, niin koordinaatio kansallisten tilastoviranomaisten, Eurostatin ja komission välillä ei ole täysin jouhevaa. Tässä on kysymys korkean tason teknisistä asioista ja meidän täytyy tukea tätä työtä. Meidän tehtävänä ei ole tietää, onko, jollakin institu- onko joku instituutti enemmän oikeassa kuin joku toinen, mutta meidän täytyy saada ne tekemään yhteistyötä, että me saamme luotettavia tietoja. Sitten nämä itsenäiset virastot. En ole aivan samaa mieltä sitä, siitä, mitä täällä sanottiin koska tässä halutaan puolustaa kuluttajia ja jotta kuluttajista ei sitten tulisi äh, kuluttajat eivät joutuisi kärsimään Eli kuluttajat ja kuluttajien järjestöillä täytyy olla dialogin puitteissa mahdollisuus tehdä työtä ja Ranskassa tämä sujuu, mutta nämä virastot eivät, niitä ei löydy tällä hetkellä kaikista Euroopan unionin jäsenmaista ja ehkä voitaisiin joku päivä esittää kysymys tällaista eurooppalaisesta virastosta, joka sitten vetäisi yhteen nämä eri virastojen työt. Sitten mitä koulutukseen tulee, no tämä on perustavaa laatua oleva asia. Tässä on puhuttu kuluttajien kouluttamisesta, sivistämisestä kouluissa esimerkiksi. Minä puhuisin eliniän kattavasta kouluttautumisesta, joka koskisi kaikkia sosiaaliluokkia, koska erityisesti kriisin yhteydessä kansalaisia täytyy kuluttajina kouluttaa. Meillä on tänä päivänä ylikulutusta. Ihmiset eivät tiedä, ostavatko he hyödyllisiä hyödykkeitä vai ei. Eli koulutuksesta ei voi olla mitään muuta kuin hyötyä. Ja sitten lopuksi en ole täysin vakuuttunut tästä kohdasta 44, kun puhutte markkinoiden valvonnasta ja siitä, että yksittäisiä yrityksiä osoitettaisiin sormella – sillä verukkeella, että kuluttajan kannalta olisi hyödyllistä, jos kuluttaja tietäisi, mistä yrityksestä on kysymys. No periaatetta en vastusta, mutta ja se voi olla suurten yritysten kohdalla oikeutettua silloin, kun erimielisyyksiä on toistuvasti, mutta tästä ei tulisi tehdä automaattisesti käytettävää välinettä koska meidän täytyy miettiä myöskin PK-yrityksiä, koska ne joutuu, saattavat joutua hyvinkin haavoittuvaan tilanteeseen, jos ne jollakin tavalla leimataan, ja tällä saattaa olla hyvin vakavia seuraamuksia PK-yrityksille silloin, kun esimerkiksi media leimaa jonkin yrityksen ja jos sitten jälkikäteen todetaankin, että syyte oli erheellinen, niin vahinko on jo tapahtunut. Eli me tulemme esittelijöiden, varjoesittelijöiden keskuudessa keskustelemaan tästä. Tulisi ehkä nämä minunkin huomioni pitää silloin mielessä. Kiitos. Uh, uh, Kiitos herra Rosford. Minä myöskin olen varjoesittelijä omasta ryhmästäni. Olen samaa mieltä siitä, mitä tästä mietinnöstä on sanottu. Se on äärimmäisen kattava ja haluaisin onnitella Rohedia siitä, että tähän on saatu näinkin paljon asioita mukaan ja tästä syystä sanoin, että tälle ei tänä iltana voida oikeutta tehdä ja olisi hyvä, jos hän pääsisi todellakin Strasbourgin keskustelun mukaan. Minun kommenttini liittyvät hieman enemmän käsitteellisiin asioihin. Toisin sanoen, mitä tämä kaikki tieto meille kertoo? Rova Hed on oikeassa, kun hän identifioi sen, että tietoa voidaan laadullisesti parantaa ja hänellä on ajatuksia siitä, miten tätä tietoskaalaa voitaisiin laajentaa. Komission puheenjohtaja poliittisessa manifestossaan puhuu tällaista markkinavalvontavälineestä ja myöskin siitä, että sisämarkkinoiden loppuun saattamista täytyisi omaksua tällainen integroituneempi lähestymistapa. Eli tavallaan tämä myöskin ehkä yhdistyy Louis Grekin työhön – jossa olemme tarkastelleet olemassa olevia sisämarkkinoiden tulostaulukkoja. Eli ehkä nämä osa näistä indikaattorista tulisi rakenteellisemmalla tavalla saattaa yhteen ja samaan sävyyn, kun ryhdymme ymmärtämään, mitä markkinoiden ongelmat ovat, niin siitäkin on hyötyä olette täällä identifioineet esimerkiksi nämä online-markkinat, eli niitäkin täytyisi tutkia, koska ne ovat tärkeitä sisämarkkinoiden kannalta ja tätäkin tulisi pohdiskella, kun tulevaa strategiaa pohditaan ja tulisi pohtia sitä, kuka tätä tietoa tulee käyttämään. Ja sitten vielä loppuhuomioni, niin joka myöskin on strateginen huomio, koska se on liittyy pakkoon ja tähän tutkimukseen ja innovaatioon näyttäisi siltä, että tieto uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyen, erityisesti online-maailmassa, se on tärkeää siinä mielessä, että halutaan kannustaa menestyksekästä innovaatiota ja siitä on hyötyä myöskin eurooppalaisille yrityksille, koska ne saavat palautetta tekemistään asioista, eli ehkä meidän tulisi jälleen kerran hieman pohdiskella tämän tiedon arvoa laajemmissa puitteissa, eikä ainoastaan markkinavalvonnan näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että me haluamme taloudellisen elvyttämisen innovaation kannalta saavuttaa näitä laajempia päämääriä. Ja myöskin sitten turvallisuus, tuoteturvallisuus on kysymys, jota täytyy pohtia. Se voidaan myöskin tähän ottaa mukaan. Me tulemme jättämään tästä tarkistuksia, mutta odotamme innolla tilaisuutta keskustella tästä hieman yksityiskohtaisemmin teidän kanssanne. Eli voinko nyt antaa loppupuheenvuoron teille, Rova Head, vai haluatteko, että käyn ensin tämän aikataulun läpi? Timetable. Aikataulu. Aikataulu, jota ehdotamme, on seuraava. Määräaikatarkistuksille toinen helmikuuta, siis ensi viikolla. Ja jos teille sopii, Asiasta keskustellaan yksityiskohtaisemmin 8. helmikuuta. 8. helmikuuta noin varttia yli yhdeksän illalla Strasbourgissa. Ja sitten tarkistuksia tarkastellaan 23. helmikuuta ja sitten äänestetään myöskin 23. päivä, koska se täytyy saada kuitenkin maaliskuun täysistuntoon. Tämä nyt on paras tarjoukseni. Tack ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, kävikö se selkeästi ilmi, mutta on selvää, että me voimme pitää vartia yli yhdeksän keskustelun 8.2. Strasbourgin lentokentällä. Valitettavasti minun ainut mahdollisuuteni päästä Strasbourgin on, että tulen sinne kello yhdeksän illalla. Minä tulen parlamenttiin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta minä en pysty olemaan siellä näin aikaisin Toivottavasti matkalla ei ole mitään esteitä niin, että minä en voi sataprosenttisesti luvata, että olen paikan päällä. Valitettavasti olen pahoillani. Mm, pienten lasten äitinä minun on vaikeaa lähteä sunnuntaina kotoa, jotta olisin seuraavana päivänä illalla kokouksessa läsnä. Vain muutama lyhyt kommentti varjo esittelijöiden kommentteihin puhuin herra Montin kanssa tästä viime viikolla, viime tiistaina. Olen keskustellut ähm, Ruotimerin kanssa myöskin. Ja yksi tarkoitus tästä tulostaulukosta on, että saataisiin vähitellen tuloksia. Se kestää aikaa. Ei saa unohtaa sitä, että kyseessä on vanhan komission uudelleen syntynyt lapsi ja se kestää aikaa. Meidän täytyy olla kärsivällisiä. Kaikkea ei pysty saamaan yhdellä kertaa. Meidän täytyy tätä kuluttajien tulostaulukkoa muutaman vuoden ajan rakentaa. Kuluttajan lainsäädäntö ja kuluttajien turvallisuus on niin erilaista eri jäsenvaltioissa ja se merkitsee sitä, että eri jäsenvaltioissa on päästy eri matka eteenpäin, niin se kestää aikansa. Meidän täytyy olla kärsivällisiä. Olisin hyvin kiitollinen, jos herra, herra, mikä hän nyt sitten on. Hän on, hän on jo äh, hävinnyt salista, mutta ehkä me voimme keskustella sitten, kun tapaamme, kun me mietimme varjoesittelijöiden kanssa asiasta. Äh, toivon, että pääsen ajoissa kahdeksas päivä kokoukseen, jos te puoli kymmenen jälkeen ihan viimeisenä kohtana sitten tämän ottaisitte esiin siellä Strasbourgissa. Muuten tulen kutsumaan varjoesittelijät koolle ja mietimme mahdollisia kompromisseja. Kiitoksia. Kiitos. Meillä ei ole enää mahdollisuutta antaa puheenvuoroa komissiolle, mutta tiedän, että he ovat kuunnelleet intensiivisesti. Nyt meillä on valitettavasti aika kulunut totaalisti loppuun, mutta Jätetään tämä tähän. Me lähetämme supernopean auton lentokentälle hakemaan teitä ja pitäkää meidät sitten ajan tasalla matkan edistymisestä ja laitamme teidät viimeiseksi kohdaksi esityslistalla koska minä haluaisin todellakin, että hyvä keskustelu näin tärkeästä mietinnöstä toteutuu. Te, Meijaroa, Gebhard ja no muut ovatkin jo lähteneet. Niin, siis suurkiitokset ja läsnä oleville kollegoille ja henkilökunnalle. Me olemme tehneet viimeisen neljän päivän aikana valtavan määrän työtä ja olemme hieman hahmotelleet tämän valiokunnan kunnianhimoja. Haluaisin kiittää teitä. Tämä kokous päättyy ja me tapaamme 8. helmikuuta Strasbourgissa.